Good morning, ladies and gentlemen. I feel terribly sorry. Pahoittelen, että aloitamme kokoustamme näin myöhässä, mutta minulla oli toinen kokous ennen tätä kokousta. Pahoittelen suuresti. Aloitamme nyt välittömästi. Meillä on nyt kahden päivän valiokuntakokous neljässä osassa. Aloitamme nyt esityslistan hyväksymisellä. Esityslista on teillä papereissanne. Onko teillä mitään huomioita esityslistaluonnoksen suhteen? Niitä ei taida olla. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin muistuttaa kaikkia jäseniä siitä, että heitä sydämellisesti pyydetään kokouksen jälkeen kello 18.30 loungeen joulu ilta lasilliselle. Tänä iltana, siis tänä iltana, tänään ei huomenna. Tänään meillä tulee olemaan muutamia komission jäseniä, entisiä komission jäseniä paikalla myöskin. He ovat hyvin läheisiä ja tekevät läheistä yhteistyötä valiokuntamme kanssa. Voitte siis vanhojakin ystäviä tavata. Ja haluaisin sanoa kohdan 12 suhteen, että huomenna 4. joulukuuta iltapäivällä kohta, kohdat 12 ja 13 vaihdetaan keskenään. Kohta 12 vuoden 2015 kansainvälisen energiaperuskirjan suunnitteluun esittely. Pääsihteeri Urban Rusnak. Tämä kohta vaihdetaan kohdan 13 kanssa. Kohta 13 on oma aloitte mietintö koskien pk vihreitä kasvumahdollisuuksia. Eli tällä pienellä muutoksella – huomisen iltapäivän tämän pieni muutos. Sitten pöytäkirjan hyväksymisen seuraavasta kokouksesta 1. ja 2. syyskuuta, 24. 25. syyskuuta ja 5. ja 6. marraskuuta. Kaikki pöytäkirjat ovat edessänne, ellei mitään huomautuksia niihin liittyen ole. Katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Eli tämän aamupäivän kokouksen loppuun mennessä kello 2013. Jos teillä on huomautuksia pöytäkirjaan liittyen, voitte kertoa minulle tästä. Sitten kohta neljä aloitamme julkisen kuulemisen aiheesta innovatiivisten startup-yritysten ja pk-yritysten tukeminen Euroopan unionissa. Ja nyt aloitamme vakavamman työnteon aiheidemme parissa. Ja haluaisin toivottaa puhujat tervetulleeksi ja kiittää heitä ITRE-valiokunnan nimissä siitä, että he ovat hyväksyneet kutsumme osallistua tähän kuulemiseen. Uskoakseni tämä tulee olemaan hyvä alku, tämä voisi olla hyvä, hieno alku vakavalle työllemme, joka käsittelee kasvuyrityksiä Euroopan unionissa, innovatiivisia startup-yrityksiä. Tiedämme, että pk-yritykset ovat erityisen tärkeitä Euroopan unionin taloudelle, sillä jäsenmaat ovat yhä enemmän ja enemmän vastuussa kasvusta, kilpailukyvystä. Kilpailukyvystä ja tämä tarkoittaa kasvua ja työpaikkojen luomista. Ja se rooli, joka pk-yrityksillä on, kun Euroopan unioni halutaan saattaa kriisistä ulos, on melkoisen selkeä ja tämä on myöskin meidän tärkeä roolimme ITRE-valiokunnassa COSME ja Horisontti 2020 ohjelmien kautta. Ja me korostamme sitä, että kaikki sellaiset toimet, joissa ITRE-valiokunta on mukana keskittyvät vahvasti pk-yrityksiin, esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelman PK-yritysosuus ja Small Business Act ei ole helppoa, aina helppoa pk-yrityksille saada pääomia ja aloittaa yritystoiminta. Ja tässä COSME-ohjelma on erityisen tärkeässä roolissa – vihreät kasvumahdollisuudet PK-yrityksille on meidän oma aloite mietintömme nimi. Colin de Bakke on esittelijänä. Tämä on hyvin tärkeää. Pääsenkin nyt huomautusteni loppuun. Kuulemisen organisaation liittyen haluaisin, hyvät kollegat, teille ja puhujat, teille muistuttaa, että meillä on nyt kolme ja puoli tuntia, tai valitettavasti itse asiassa kolme tuntia 15 minuuttia, että kuulemista jälkeen varten kuuleminen on jaettu kolmeen osaan. Jokaisen osan jälkeen meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Pyytäisin, että rajaatte puheenvuoronne korkeintaan kahteen minuuttiin. Nyt haluaisin aloittaa kuulemisemme ja jos sallitte, antaisin puheenvuoron Aloitamme osasta yksi pk-yritykset ajavana voimana kuskin penkillä. Haluaisin antaa nyt ensimmäiselle puhujalle Joana Drakeille. Joana, Drakeille. Pahoittelen minun kielelläni, mä lausutan Joanna. Eli Joanna Drake, joka on erityisesittelijä Enterprise-pääosastossa. Ja hän tulee puhumaan kymmenen minuutin ajan. Olkaa hyvä. Much, uh, Kiitoksia, herra Busek. Tervetuloa arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä tilaisuudesta. Kuten herra Busek jo sanoi, komissio on aina pitänyt PK-yrityksiä kilpailukyvyn parantamisen kannalta äärimmäisen tärkeässä asemassa ja myös investointien lisäämisen kannalta tärkeässä asemassa. Käyn läpi nyt tiettyjä etapeja, jotka jo varmasti tunnette. Näytän teille hieman lukuja. Emme voi tehdä muuta kuin pitää pk-yritykset kaiken keskiössä. 99 yritystä sadasta Euroopassa on pk-yrityksiä, 92 niistä ovat mikroyrityksiä, 2 300 työntekijästä tekee työtä pk-yrityksessä ja 58 senttiä lisäarvosta tulee euroa kohti pk-yrityksistä, mutta mutta suurimmassa osassa jäsenvaltioissa pk joutuvat edelleen toimimaan hyvin haastavassa ympäristössä. Elpymistä on ollut, mutta se on edelleen hyvin osittaista, eikä se vielä vie meitä voimakkaasti eteenpäin. Nyt PK-yritykset ovat ehkä toipuneet kriisiä edeltävälle tasolle, mutta ne työllistävät vähemmän ihmisiä kuin silloin aikaisemmin. Ja komissio on tietysti lähtenyt toimiin parantaakseen pk-yritysten kilpailukykyä. Tässä mainittiin jo vuoden 2008 äh, Small Business Act, joka tarkast, jota tarkastettiin vuonna 2011. Se on meidän päävälineemme, mutta meidän on tietenkin toteutettava sen kymmentä pääperiaatetta entistä tehokkaammin. On pyrittävä optimaaliseen toimintaympäristöön ja saatava nämä periaatteet politiikkaan mukaan sekä kansallisella että EUn tasolla ja näin on tehtävä tulevissa työohjelmissakin. Kertoisin hieman pääsaavutuksista ja myös haasteista, joita meillä on vielä edessämme. Ensinnäkin rahoituksen saatavuus ja innovaatiot. Ensinnäkin haluan kiittää lämpimästi Euroopan parlamenttia, koska te olette vienneet eteenpäin tätä asiaa ja paradigman muutosta, johon pyrimme. Yritämme päästä entistä parempiin tuloksiin, jotta PK-yrityksiä voidaan tukea ja innovointeja voidaan tukea. Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Meillä on, kuten tiedätte, uusi väline, jolla tuetaan pk-yrityksiä lähes kolmella miljardilla eurolla. Tässä lähdetään alhaalta ylöspäin. Ja ensimmäiset tulokset ovat olleet varsin rohkaisevia, ja se osoittaa, että menemme oikeaan suuntaan. Nyt kertoisin teille hieman tarkemmin näistä uusista tuloksista. Ensimmäisen arviointikierroksen ja ehdotusten arvioinnin jälkeen on hienoa sanoa, että 70 prosenttia näistä pk-yrityksistä, jotka saavat tukea, ovat ensikertalaisia ja saavat siis tästä ohjelmasta tukea. Lähestymistapamme uudistamisen kautta tavoitimme uusia hakijoita. Ja on pantava myös merkille, että yli kolmas osa näistä pk-yrityksistä ovat varsin uusia. Ne ovat toimineet kolmesta viiteen vuotta ja osa niistä on jo vakiintuneita. Ne pyrkivät kasvuun ja pyrkivät saamaan aikaan vipuvaikutusta. Ja olemme tyytyväisiä siihen, että olemme alkaneet auttaa näitä yrityksiä oikeaan aikaan. Totta kai meidän täytyy jatkossakin aktiivisesti edistää tätä PK-välinettä niin, että tämä näkyy kaikkialla ja että todella kaikkein innovatiivisimmat yritykset houkutellaan tämän piiriin. COSME-ohjelman budjetti on noin 1,4 miljardia euroa ja sillä autetaan yli 330 000, 230 000 eurooppalaista yritystä. Tässä on apua annettu jo yli 360 tuhannelle yritykselle ja edelleen varoja on käytettävissä, mutta pyrimme siihen, että Kosmen kautta ohjelmakauden loppuun mennessä voidaan antaa tukea todella 230 000. Tarjoamme tässä velkaperusteista rahaa 21 miljardia ja riskipääomaa 3 miljardia. komissio on hyväksynyt 315 miljardin uuden tukipaketin, josta komission puheenjohtaja Juncker puhui ja kertoi viime viikolla. Ja olemme myös perustamassa uuden, uuden rahaston, EFSI-rahaston, strategisten investointien rahaston. Aiomme panostaa infrastruktuureihin, kuten innovaation, tutkimukseen, uusiutuvan energiaan – energiatehokkuuteen ja niin edelleen. Ja tällä halutaan todella parantaa reaalitaloutta. EFSin resursseista yksi neljäsosa menee riskirahoitukseen pk-yrityksille. Ja tämä johtaa noin 75 miljardin lisärahoitusta, joten saadaan merkittävä vipuvaikutus ja totta kai tässä taustalla on myös Euroopan investointirahasto, jotta operatiivinen toiminta on mahdollista. Tällä halutaan estää pääoman puutetta, saadaan enemmän pääomaa ja päästään pk-yritysten lainojen parempaan arvopaperistamiseen ja tämä taas voi edistää startup-yrityksien aloittamista. Entä sitten klusterit? Meidän on pidettävä kiinni voimakkaasta teollisesta perustasta sisämarkkinoillamme. Olisi päästävä vanhalle tasolle 20 prosenttiin. Tällä hetkellä taso on 15 prosenttia. On hienoa, että jäsenvaltiot ovat tukeneet komission linjaa, josta puhuttiin Euroopan neuvostossa maaliskuussa. Ja tämän keskiössä ovat PK-yritykset. Haluamme luoda klustereita, jotka auttavat innovointia esimerkiksi PK-ryhmille. Tätä potentiaalia on käytettävä entistä paremmin hyväksi. Ja vuonna 2016 komissio aikoo esitellä uuden eurooppalaisen klusteristrategian kasvulle. Tällä halutaan parantaa muun muassa rajat ylittävää ja alakeskeistä PK-yritysten välistä yhteistyötä. Kuitenkin monet yritykset valittavat edelleen liiallisesta taakasta ja se, että säännellään oikealla tavalla, on avainasemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntelyympäristö on entistä tasapainoisempi sellainen, että siinä otetaan yritysten tarpeet huomioon. Usein kyseessä ovat mikroyritykset ja keskisuuret yritykset niin, että ei synny liiallista uuden sääntelyn taakkaa. Meidän on myös edistettävä yrittäjyyden ilmapiiriä. Tämä on kasvun ja uusien työpaikkojen avainkysymys. Varapuheenjohtaja Timmermans, puheessa, Timmermans puheessaan Euroopan parlamentille 24. marraskuuta sanoi, että meidän täytyy pyrkiä poistamaan esteitä kasvun tieltä, vähentää ja minimoida sääntelyyn liittyviä kustannuksia ja pyrkiä siihen, että toimet ovat yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestäviä. Olemme kuitenkin jo hyvällä vakalla pohjalla. TK-yritykset ovat jo mukana tässä REFIT-ohjelmassa, jonka komissio on aloittanut. Tällä pyritään siihen, että sääntelypuitteet ovat entistä selkeämmät ja ennustettavammat, mutta on kuitenkin mentävä eteenpäin, jotta voidaan varmistaa se, että ponnistelumme todella vievät meitä eteenpäin ja auttavat yrittäjien asemaa. On varmistettava, että yritys voidaan aloittaa kolmessa päivässä niin, että se maksaa kaikissa jäsenvaltioissa korkeintaan 100 euroa. Tämä ei vielä yksin riitä. Yritys voidaan perustaa verkossa hyvin helposti, mutta lisenssit ja niiden saaminen on edelleen hankalaa yrityksille ja kestää varsin kauan saada tällainen toiminta, toimilupa. Ja haaste, joka meillä on edessämme, on se, että lisenssi pitäisi saada korkeintaan kuukaudessa. Haluaisimme myös pakollisen PK-yrityksiä koskevan testin kaikkiin EU-jäsenvaltioihin. En halua, että tämä jäisi pelkäksi paperitiikeriksi, vaan tässä täytyy toimia todella tietoisesti ja niin, että tiedetään tarkkaan, miten tämä kaltainen sääntely voi vaikuttaa pk-yrityksiin. On myös huolehdittava sellaisista yrityksistä, jotka epäonnistuvat jotka menevät konkurssiin, niille täytyy antaa mahdollisuus eh, aloittaa toimintansa uudelleen. Ja vastuuvapaus pitää saada selvitettyä viimeistään kolmen vuoden sisällä. Sitten pääsy markkinoille. Meillä on maailman suurin markkina-alue. Ja yritykset toivovat, että ne voivat toimia markkinoilla ilman suuria esteitä. Ja olemme lähteneet edistämään asiaa Enterprise Europe Network-verkoston avulla. Tällä eh, jaetaan tietoa, joka on äärimmäisen tärkeää yritykselle, jolla ei ole aikaa etsiä asiakirjoja ja tietoa liian monilta sivuilta, vaan tieto pitää olla helposti saatavilla ja pitää olla neuvontapalveluita. Ja siksi meillä on tämä EEN-verkosto, jota tarjoamme, tarjoamme kumppaneillemme 54 maassa. On varmistettava, että pk-yrityksillä on mahdollisuuksia toimia ja tätä edesauttaa myös EEN-verkosto. Meidän täytyy voimakkaasti pyrkiä näihin tavoitteisiin, koska tällä tavoin pk-yritykset voivat olla tuottoisampia, innovatiivisempia ja näin ne keräävät myös lisää taitoa ja tietoja. Ensimmäinen tammikuuta aloittaa työnsä uusi pääosasto Grow, ja se pyrkii saamaan aikaan parempaa yhteistyötä ja synergioita yhtenäismarkkinoilla ja yrityspolitiikassa. markkinat ja yritykset ovat kasvun kannalta äärimmäisen tärkeitä ja tämä on juuri se malli, jota tarvitsemme Euroopassa, joten meidän on löydettävä oikeanlainen synergia, jotta tämä kaikki tapahtuu kentällä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, EUn on jatkettava voimakasta politiikkaansa, jotta voidaan varmistaa se, että pk-yritykset kautta EUn edelleen edistävät kasvua ja työllisyyttä. Työpaikkoja ne parhaiten osaavat luoda. Me tarkastamme tällä hetkellä Small Business Actia, jotta saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Ja haluamme sovittaa tämän yhteen komission poliittisen agendan kanssa. PK-yritykset ovat jatkossakin tämän keskiössä. Julkinen kuuleminen päättyy 15. joulukuuta. Tämän halusin teille kertoa. Ja toivottavasti SBAn uusi versio esitellään ensi vuoden alkupuoliskolla. Te olette tukeneet meitä voimakkaasti ja odotamme teiltä tätä tukea jatkossakin. Näin voidaan varmistaa se, että Small Business Act voi todella jatkossakin varmistaa sen, että PK-yritykset voivat olla kuskin paikalla ja saadaan aikaan kasvua ja lisää työllisyyttä. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä erittäin selkeästä puheenvuorostanne, joka käsitteli tärkeää aihetta. Seuraava puhujamme on Patricia Kalan. Hän edustaa todellista PK-yritystahoa. Hän edustaa pienyrittäjien järjestöä Irlannista. Ja te edustatte monia eri pk-yrityksiä omasta maastanne ja tähän liittyy myöskin muita pk-yrityksiä muista maista. Se teillä on paljon yhteyksiä eri järjestöihin. Olkaa hyvä. Good morning everybody, um, uh, chairman, members of parliament. Hyvää huomenta kaikille, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluan kiittää Brian Cooleya siitä, että hän Ehdotti minua tänne puhumaan. Tämä on hieno mahdollisuus minulle saada tulla kertomaan joistain kokemuksistamme jäsen yrityksissämme Irlannissa ja kautta EUn. Näin alkuun haluaisin vain kertoa hieman pekoyritysten tilanteesta Irlannissa ja miten asiat siellä sujuvat ja sen jälkeen tarkastelen sitä, mitä jäsenyrityksemme tekevät ja mikä niille on tärkeää ja millä tavalla pyritään kohti kasvua ja millä tavalla EU ja parlamentaarikot voivat edesauttaa näiden järjestelmien edistämistä niin, että luodaan työpaikkoja ja saadaan lisäkasvua aikaiseksi. Oma järjestöni nimissä me olemme pienyritysten ääni Irlannissa. Kansainvälisesti katsoen meillä on 8500 yritystä kaikilta eri toimialoilta kautta maamme Irlannissa. Annamme niille neuvontaa, yritysneuvontaa, sitä millä tavalla mukaudutaan lainsäädäntöön ja otetaan huomioon työlainsäädäntö. Tarjoamme myöskin verkoston yrityksille tehdä kauppaa keskenään ja tarjoamme myöskin eh, edustusta avainkysymyksissä. Irlannin kohdalla pk määritelmä on alle 50 ihmistä työllistävä yritys, yrityksistä puhuttaessa Iranissa ja EU-ssa puhutaan PK-yrityksissä, niin te pidätte sellaisena yrityksenä niitä, joissa on alle 250 työntekijää. Iranissa kuitenkin toimitaan toisin. Yritykset ovat paljon pienempiä, mutta aivan kuten Joanna totesi, niin näin ei ole kaikissa maissa. Tilanne ovat aika samankaltaisia. Kysymys on yksityisyrittäjistä ja suuri enemmistö työntekijöistä näissä erityisen pienissä yrityksissä, joista suurin osa työskentelee vain kotimaan kamaralla, eli ei harrasta vientiä. Usein keskitytään pelkästään todella korkean potentiaalin startup-yrityksiin ja korkean teknologiayrityksiin. Tietysti tarvitsemme tasapainoista lähestymistapaa, sillä me tarvitsemme yrityksiä kaikilla toimialoilla elinkeinoelämässä – Tietysti on hienoa, kun jotkut pystyvät kasvamaan ja keskittymään vientiin. Ne tekevät jo hienoa työtä, mutta myös ne yritykset, jotka palkkaavat yhdestä kymmenen työntekijää, ovat tärkeitä. Se täytyy myös pitää mielessä. Kuten Joanne totesi, niin tilanne tällä hetkellä on paranemassa. Ihmisten mielestä olemme nyt vakaassa tilanteessa ja menossa kohti kasvua. Ja vaikka nämä numerot eivät nyt ole niin upeita edelleenkään, niin noin vain 50 prosenttia jäsenistä pitää omaa yritystoimintaansa hyvänä tai erittäin hyvinä, niin tämä on valtava edistysaskel verrattuna vuoden takaisin tilanteeseen. Ennusteissa on myös hurjat muutokset. Tässä ollaan menossa kohti erittäin saavutettavissa olevaa 3-4 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia tilanteesta, jossa juuri olimme vielä pelastamassa pankkeja. Syytähän on se, että olemme kyenneet vakuuttamaan hallituksen, olen nyt ilahtunut siitä, että EUkin on siirtymässä tilanteeseen, jossa on tunnustettu se, että säästömenettelyt ja vaikka tasapainoiset talousarviot ovatkin tärkeitä, niin jos kyetään kasvulla poistumaan taloudellisesti vaikeista ajoista, niin silloin voitot ovat suurimmat. Meidän täytyy siis kehittää ympäristöä, jossa elinkeinoelämä kykenee toimimaan, yritykset luovat työpaikkoja ja sitä kautta saadaan verotuloja, joita sitten hallitukset voivat uudelleen laittaa jakoon. Ja tämä hyvän kehityksen kehä täytyy pitää mielessä. Se on se pääasiallinen viesti, jonka haluamme välittää. Meidän täytyy investoida ja silloin saamme myös investoinnille tuottoa. Kun katsotaan, mitä on opittu kriisistä, ja nämä ovat tärkeitä asioita yrityksillä kaikkialla Euroopassa, niin tärkeä viesti, jonka haluamme teille tänä aamuna kertoa, on se, että suurin osa yritysihmisistä ei pohdi sitä, mitä täällä tapahtuu tai mitä edes kansallisessa parlamentissa tapahtuu. He hoitavat vain yritystään ja haluavat tehdä näin niin, että hallitus vaikuttaa erittäin vähän heidän elämäänsä, mielellään vain myönteisellä tavalla ratkaisten ongelmia heille. Mutta eivät he pohdi sitä, mitä täällä tehdään, mitä hallituksessa tehdään. Mutta silloin, kun asiat eivät suju, niin he tietävät sen. On tärkeää, että he voivat näin siis toimia omissa yrityksissään. He ovat sopeutuneet erittäin nopeasti, tehneet vaikeita päätöksiä kun ovat joutuneet erottamaan henkilökuntaa tai vähentämään palkkoja, ovat myöskin kyenneet lisäämään innovointia ja niin poispäin. Ja on erittäin tärkeää se, että nyt on nähty, että on saatu kilpailukyky lisääntymään viime aikojen saatossa. Hallituksille pienyritykset hyvin usein ovat pelkkiä vastaanottaja esimerkiksi hintapolitiikassa, energiahinnassa, verotuksessa. Nämä kaikki ovat niitä asioita, joihin meidän täytyy saada hallitukset toimimaan ja huolehtia siitä, että esimerkiksi terveydenhuoltokustannukset eivät yhtäkkiä karka käsistä. Rahoitus on edelleen yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, joka pk-yrityksellä on edessään kautta Euroopan – Ja vaikka uudet rahoitusvälineet ovat edelleen tervetulleita ja kosmerahoitus on ollut todella hyvä edistysaskel, niin Irlannin pk-yritykset erityisesti haluavat painottaa sitä, että kaikkein tärkeintä on nimenomaan huomioida se, millä tavalla nämä rahoituslaitokset toimivat. Jos on ongelmia pankin kanssa, saapa se pankki sitten rahansa Kosmesta tai Euroopan investointipankista tai jostain muusta rahoituslähteestä, niin ihan sama henkilö kohdataan silloin, kun pankiovesta mennään sisään. Sen henkilön luo mennään ja tuo henkilö tekee päätöksen siitä, saako yrityks, yritys rahoitusta vai ei. Ja me emme ole varmoja siitä, että meidän pankkiemme henkilökunnan kykytaso, jossa ne kykenevät ymmärtämään todellista tämän hetken monimutkaista yrityselämää, sen sijaan, että aina pyytävät vain takuita ja, ja ylipäätään pyrkivät välttämään riskejä, on todellinen ongelma. Tässä suhteessa tarvitsemme paljon ennaltaehkäiseviä toimia. Sen sijaan haluaisin nähdä huomattavasti enemmän sitä, että irantilaiset rahoituslaitokset asettaisivat sellaisia tavoitteita, joissa ne proaktiivisesti toimisivat ja pyrkisivät löytämään rahoittajia markkinoille. Sillä vaikka me olemme tehneet monia, uusi, monia uusia asioita, joihin myö, myöhemmin, niin tämä on edelleen se perustavanlaatuinen ongelma, joka meillä on. Lisäksi olemme keskittyneet kovasti resurssimaksimointiin ja minun mielestäni meidän tulisi lisätä myös koulutus ja kehitys yritysten omistajille tähän luetteloon. On nähty, että, viime, että viiden vuoden aikana yritykset epäonnistuvat suuressa määrin, ja tähän voidaan kyllä puuttua. Kaikki rahoituksemme, jotka kuluttavat koulutukseen, suuntautuu työttömille. Me keskitymme siihen, että työttömille annetaan taitoja, työpaikkoja, joita ei välttämättä edes ole olemassa. Sen sijaan, että investoitaisiin sama, yhtä paljon tai jopa enemmän niille, jotka ovat töissä yrityksissä tai omistavat niitä. Tähän pitäisi keskittyä uudelleen. Kriisin on suosinut niitä, jotka olivat rohkeita, jotka uskalsivat toimia, jotka olivat luovia ja innovatiivisia. Ja jälleen kerran kyseenalaista sana innovaatio, kun ihmiset liittävät sen korkeateknologiaan. Mutta onpa sitä kyseessä pieni vähittäisliike, hotelli, ravintola, tai pienvalmistaja, niin jokainen yritys voi parantaa omaa toimintansa asiakaspalvelun, tuotekehittelyn ja muun avulla. Ja sitä tulisi myös tukea yhtä paljon. Irlannissa esimerkiksi meillä on tällainen innovointijärjestelmä, jossa jokainen yritys, onpa se sitten maasta vie tai ei, voi saada apua yrityksessä hoitamiseen. Ja tämän kaltaista toimintaa meidän tulisi todella kannattaa. Kun katsotaan sitten prioriteetteja, niin pohdimme sitä, mitkä näistä viidestä tekijästä olisivat tärkeimpiä niiden kasvulle. Riippuen siitä, missä kohdassa yrityskehitystä ollaan, niin useimmat ovat sitä mieltä, että vaikka meillä on 11 prosentin työttömyys ja se on edelleenkin korkeampi joissakin jäsenvaltioissa, meillä on puutetta pätevistä työntekijöistä. Matematiikan ja tieteen alueella ei ole riittävästi valmistuneita yliopistosta, jossa edelleenkin tarvitaan eh, työntekijöitä ja terveydenhuoltoalalla tarvitaan maahanmuuttajia. Toisella siellä on myös se, että monet ovat huolissaan EU-kasvupotentiaalista. Irlannissa käymme paljon kauppaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kanssa, mutta ehdottomasti haluaisimme myös vakaamman kasvavauden EUlle. Kotimaan puolella katsoen meillä täytyy olla suotuisa veroympäristö yrityksille. Kun katsotaan investointeja ja niitä ohjelmia, joita haluaisimme käyttää, esimerkiksi, että brändikehittely ja markkinointia viedään eteenpäin, prioriteettimme siis ovat aika pitkälti samankaltaiset muiden jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voimme tukea kotimaan yrityksiä ja kotimaan kysyntää, millä tavalla voimme saada luoda lisää työpaikkoja ja asettaa pk-yritykset talouspolitiikan keskiöön, sillä ihmisten enemmistö ei kyllä mieti ensin pk-yrityksiä, kun asioita sitä äänellä. Meidän tulee ratkaista ongelmat, jotka liittyvät rahoituksen saantiin, vähentää yrityksen pyörittämisen kustannuksia – Julkiset hankinnat ovat yksi ongelma. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on hieno järjestelmä, jossa tuetaan omia yrityksiä, mutta me noutamme EU-sääntöjä pilkulleen ja hyvin monet ulkomaille. Haluaisimme, että täytäntöönpano joko vaaditaan kaikille samantapaisesti tai sitten säännöt, muutetaan säännöksiä. Ja vielä jos vietetään työlainsäädäntöön, niin monet säännöt tulevat sieltä. Jos halutaan rohkaista työpaikkojen luontiin, tehkää helpommaksi yrityksille palkata työntekijöitä. Jos haluaa palkata työntekijän, nyt täytyy osata 40 eri lainsäädännön osaa. Se ei ole oikeudenmukaista. Tiedän, että aika on tässä lopussa, niin että hyppään tässä viimeisen loppuun. Mitä vielä EU voi sitten tehdä auttaakseen? Haluaisin, että keskustelu aloitettaisiin todella pienten yritysten pohtimisesta. Sen sijaan, että aina puhuttaisiin pk-yrityksistä, keskisuuret yritykset tarvitsevat aivan toisenlaisia menettelyitä kuin pienet ja mikroyritykset tarvitsevat. Siihen meidän tulisi keskittyä, sieltä se työllisyys syntyy. Ja kaikki asiat, jotka tässä aiemmin todettiin, ovat olemassa. Meillä ei kuitenkaan ole edelleenkään oikeutta toimia kunnolla. Meidän täytyisi vähentää byrokratiaa, lisätä markkinoille pääsyä, stimuloida yrittäjyyttä. Ja haluaisin vielä kiittää teitä siitä, että olette kuunnelleet. Kiitoksia. Um, um, Paljon kiitoksia. Vihreät kasvumahdollisuudet pk-yrityksille. Tämähän on meidän mietintömme nimi. Nyt haluaisin antaa edustaja De Bakkerille puheenvuoron, hän on esittelijänä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia puhujille tästä vetomuksesta PK-yritysten puolesta. Täällä salissa ihmiset ovat jo vakuuttuneita, sen varmaan huomaatte, ja aika lailla ajan tasalla näissä asioissa. Aivan aluksi minä olen yhtä turhautunut kuin edellinen puhuja, kun mainittiin esimerkiksi erilaiset äh, verojärjestelmät ja muut mm, järjestelmät, jotka tekevät vaikeaksi PK-yrityksille toimia sisämarkkinoilla. Tässä jäsenmaat ovat äh, suurelta osin vastuussa ja me vetoasimme, että tästä aloittaisiin keskustelua. Minulla on erityisiä kysymyksiä teille molemmille. Tiedämme, että erityisesti ympäristöalalla Euroopan unionin tasolla meillä on paljon säätelyä. Me olemme pyrkineet tekemään tätä säätelyä niin, että se olisi mahdollisimman siedettävää yrityksille, mutta että Euroopan tasolla saavuttaisimme tavoitteitamme. Me puhumme paremmasta säätelystä, älykkäästä säätelystä, nyt jopa äm, byrokratian poistamisesta vastaava komission varapuheenjohtaja voisi ehkä alkaa puhua jo siitä, että meillä olisi vähemmän säätelyä, mutta tämä on eri asia. Parempi säätely. Sen suhteen meillä on keskustelua myös siitä, pitäisikö pk-yritykset vapauttaa säätelystä, tai jos olette sitä mieltä, että niitä ei pitäisi vapauttaa, kuinka voisimme varmistaa sen, että pk-yritykset pystyvät pärjäämään näiden usein hyvin monimutkaisten lainsäädännön osasten kanssa, ei vain sisämarkkinoilla, mutta muutenkin. Paul. Paljon kiitoksia. Kollega Paul Rubik on varjoesittelijämme tässä asiassa. Me voisimme myöskin tuosta. Äh, Anna teille puheenvuoro, Kiitos. Kiitoksia tästä aloitteesta. Meidän on tärkeää pohtia sitä ja käsitellä sitä, että Euroopassa voidaan tuottaa tuotteita, joita voidaan myydä laajalti kautta maailman. Tähän tarvitaan tietenkin tarvittavan infrastruktuurin tukea. Digitaaliset ja sisämarkkinat ja energiamarkkinat on järjestettävä oikealla tavalla. Ja koko sisämarkkinastrategian käytön on oltava tässä keskiössä se, että poistetaan rajoja ja päästään kilpailukykyyn. Tässä infrastruktuurilla on äärimmäisen tärkeä rooli ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien täytyy myös toimia, jotta voidaan luoda oikeanlaiset toimintaedellytykset. Ja yrityksissä totta kai tulo, tulojen on oltava suuremmat kuin menojen. Tämä ei enää aina ole itsestään selvää. Mutta kun olen tutkinut näitä asioita, on tärkeää, että jotakin jää viivan alle vuoden jälkeen. Jos on saatavilla riskipääomaa, tuota, tuota kautta voi saada myös luottoa ja luoton kautta voi antaa sitten takuita, joiden kautta liiketoimintaa voidaan jatkaa. Eli likviditeettiä on työstettävä ja tämä on ongelma. Ainoastaan tätä kautta voidaan saada aikaan palveluita ja tuotteita, joita kuluttajat voivat hankkia. Riskipääoma on siis tärkeää ja tiedämme, että verotus juuri PK-yritysten osalta on hyvin voimakasta. 80 prosenttia kerätyistä veroista Euroopassa tulee PK-yrityksiltä ja tiedämme, että kansainväliset konsernit maksavat ainoastaan 4 prosenttia, joten tässä on merkittävä epäsuhta. Haluaisimme, että pk-yritykset maksaisivat aivan yhtä vähän veroja kuin suuryritykset. Ainoastaan tätä kautta niiden toiminta voi olla jatkuvaa ja ne voivat kasvaa oikealla tavalla uuden pääosaston on keskityttävä tähän ja on katsottava, miten yritykset voivat muodostaa riskipääomaa. Tätä kautta saavat vipuvaikutusta, voivat saada luottoa, luototusta. Jos omaa pääomaa ei ole, ei saa myöskään luottoa. Meillä on sääntöjä Basel kolmosessa ja tässä on syntynyt kehä, jota on parannettava on yrityksiä, jotka kasvavat hyvin nopeasti, niitä ei välttämättä tunneta, mutta ne ovat lähteneet valloittamaan maailmanmarkkinoita ja siksi meidän on luotava strategioita, joiden kautta pk-yrityksiä voidaan auttaa siinä, että niiden kansainväliset toimintapuitteet ovat entistä paremmat. Toivottavasti VTO-sopimukset saadaan nopeasti ratifioitua jäsenvaltioissa. Kaupan helpottamissäännöillä on tässä tärkeä rooli ja samoin kahdenvälisillä sopimuksilla. Ne ovat erityisen tärkeitä juuri PK-yrityksille, jotta ne voivat toimia menestyksekkäästi kansainvälisillä markkinoilla. Ranska on perustanut kymmenen verovapaata aluetta, joissa kasvuyritykset voivat aloittaa toimintansa ilman verotusta. Ne voivat tätä kautta rakentaa riskipääomaa ja haluaisin kysyä, mitä mieltä olette tällaisesta konseptista? Speaker is colleague. Uh, ja seuraava puhuja Janus Lewandowski, kollegamme. Kaksi kaksi vuotta sitten hän vastasi monivuotuisesta rahoituskehyksestä ja kaikesta rahasta, joka meni Horisontti 2020 ohjelman Kosmeen suuresta PK-yritykselle suunnattu rahoituksesta. Olkaa hyvä. Uh, thank you for your Kiitoksia näistä tästä rohkaisevasta esityksistä. Mutta riippumatta kuitenkin siitä, mitä sanotaan poliittisesti korrekt, minuutissa puheessa, niin pk tilanne ei kuitenkaan ole tyydyttävä. Ja jos ihan suoraan sanotaan, niin nuoren sukupolven riskinottokykyä kuvaa nimenomaan maahanmuutto. Se, että etsitään parempaa elämää jopa Irlannista. Nämä rahoitusvälineet ovat aika maltillisia ja minä haluaisin vaatia kahta osaa kehitettäväksi sääntelykehyksessä. Ensimmäinen niistä tuli jo Paul Rybikin suulla mainituksi. Se, mikä meillä puuttuu vanhalta mantereella, on riskinsietokyky ja riskipääoma käyttö. Tässä suhteessa voitaisiin parantaa lainsäädäntöä ja sitten riskinotto, kyky, kulttuurierot epäonnistumisen hyväksymisessä. Yhdysvalloissa epäonnistuminen on osa yritystoimintaa. Molemmat puhujat mainitsivat sen. Miten teidän mielestänne epäonnistuminen, eli katastrofi, voidaan muuntaa uuden elämän aluksi? Mr. Adam Gerek from the region. Kiitoksia Adam Gerek. Hän edustaa aluetta, jolla on paljon pk-yrityksiä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. PK-yritykset pitäisi jakaa kahteen eri osaan. Ähm, niihin, jotka tuottavat hyödykkeitä, niitä, jotka tuottavat palveluja. On helpompi aloittaa palvelun tuottaminen kuin hyödykkeiden, sillä hyödykkeiden tuottamisessa. Teknologia on monimutkaisempaa ja laitteisto kalliimpaa. Tämä ero on hyvin tärkeä. Tällä hetkellä maailma tuottaa. Kaikki haluavat tuottaa jotakin ja myydä. Markkinat ovat jo saturoituneet. Ne ovat jo liian täynnä. Kuinka pk-yritykset voivat rikkoa tiensä läpi näille markkinoille? jos meillä on pieniä tuottajia, jotka riippuvat suurista verkostoista, tilanne on hiukan erilainen, mutta yksinään ne ovat melkoisen heikkoja. Cosme, EFSI, nämä ohjelmat ovat tärkeitä. Uskoakseni nämä tuet ovat tärkeitä, mutta tässä myöskin oikeudellinen ja muu ympäristö on tärkeä ja immateriaalioikeuksien kysymys tulee esiin. Minun täytyy sanoa, kun puhutaan Puolan PK-yrityksistä, EU-patenttijärjestelmä, joka 20 viisi jäsenmaata on hyväksynyt, tekee asiat vaikeammaksi pk-yrityksille, sillä jos joku haluaa investoida, hän ei tiedä, tuleeko hän loukkaamaan immateriaalioikeuksia. Tämä on ongelma. Sitten meillä on kaupan tietotaitoa. Tässäkin asiassa me pyrimme luomaan uudenlaisen monopolin. Mitä enemmän monopoleja on, sitä vaikeampaa PK-yrityksille tuotannossa on aloittaa toimintaansa. Kauppa- ja yrityssalaisuudet ovat tämän uuden monopoli-ilmiön taustalla, ja sitä pitäisi tarkastella hyvin selvästi. Mielestäni meidän pitäisi luoda toimintaympäristö myöskin paikallishallinnossa, joka tukee paikallisen teollisuuden toimintaa. Innovaatio voi puolustaa itseään, mutta innovoiva teollisuus löytää myöskin oman paikkansa markkinoilta, mutta teollisuus, alueellinen teollisuus tarvitsee alueellista tukea ennen kuin voi olla kilpailukykyinen. Pitää tykää puheajassa kaksi minuuttia, hyvät kollegat. Guesta esittelemme Lansdorf. Mutta kuitenkin herra Siri Service haluaisi hänen puolestaan käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Edustaja Ramstorff ei ole paikalla, joten puhun hänen nimissään. Haluaisin ensinnäkin kiittää näistä erinomaisista analyyseistä jota on tehty. Olemme kaikki samaa mieltä siinä, kun, että toteamme, että pk-yritykset muodostavat todellakin talouden perusmoottorin ja sen selkärangan. Meidän täytyy siitä syystä tukea näitä pk-yrityksiä, kaiken politiikan täytyy mennä siihen suuntaan. Haluaisin ottaa esille seuraavaa. Haluaisin tietää, onko komission tavoitteena konkreetti, ottaa käyttöön konkreettisia menettelyitä pk-yritysten tukemiseksi erityisesti niissä maissa, jotka ovat kärsineet eniten talouskriisistä, varsinkin siis eteläisistä maista, joissa sovelletaan säästöpolitiikkaa ja jossa pk-yritykset ovat päivittäin tilanteessa, jos joutuvat sulkemaan ovensa. Tai joutuvat laittamaan ihmisiä työttömiksi. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joihin ryhdytään, että voidaan minimoida monikansallisten yritysten dominantti tila markkinoilla. Kaikkein pienimmät yritykset ovat tärkeimpiä. Olen aivan samaa mieltä siinä. Usein kun puhutaan pk-yrityksistä, puhutaan yrityksistä, jotka ovat paljon suurempia kuin aivan pienimmät yritykset. Aivan pienimmillä yrityksillä ei ole rahoitusvälineitä käytössään. Puhuitte myös strategisista investointirahoista rahastoista 75 prosenttia on Euroopan unionin rahoitusosuus. Vuodessa 2012 ryhdyttiin keskustelemaan julkisesta tuesta ja meidän täytyy tietää, millä tavalla EU osallistuu rahoitukseen. Ilman tätä osallistumista PK-yritykset eivät voi päästä kriisistä. Innovation. Eh, suuri innovaation ystävä. Griffin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun puhutaan siitä, että Euroopan unionilla pitäisi olla klusteristrategia kasvulle, kuinka voimme varmistaa sen, että tämä Patrician kuvailema oppiminen siirtyy tähän uuteen strategiaan, kasvustrategiaan, ja että mikroyritysten tarpeet, kuten Patricia sanoi, ne edustavat äh, Englannissa suurinta kasvupotentiaalia, kuinka voimme varmistaa, että niiden tarpeet täyttyvät, jotta voimme niille tarjota koulutusta, tukea, jatkuvaa ammatillista kehittymismahdollisuutta. Tämä on erittäin tärkeä mikroyrityksille. Tässä kyseessä on se, että keskitasoa vähennetään ja että varmistamme sen, että klusterit kasvavat ja että mikroyritykset voivat tukea toinen toisiaan rahoituksen suhteen. Oletteko myöskin appia, äh, Joanna, näistä rakennerahastoista? Liverpool, Manchester, Preston ovat äh, alueita, joilla innovatiivista klusteristrategiaa on käytetty. Äh, otammeko me oppia näistä rakennerahasto kokemuksista. Olen täysin samaa mieltä kollega Adamin kanssa siinä, että teollisia tekijänoikeuksia pitää suojella. Tämä on kiireellinen paha ongelma. Ja vielä lopuksi, jos sallitte, kuinka tämä liittyy suurempaan digitaaliteollisuus, talous, kenttään. Minun maassani on vielä suuri puute myöskin sukupuolten edustuksessa ja eri etnisten ryhmien edustuksessa, kuinka voimme turvata sen, että tämä strategia turvaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Paljon kiitoksia, kiitoksia. Seuraava puhuja. Herra Keli, ehkä teillä on erilainen kanta PK-yritysten tilanteeseen Irlannissa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Joanna ja Patricia näistä esityksistä. Ne täydentävät toisiaan koska tässä puhuttiin tavoitteista eu tasolla. Patricia sanoi, että tässä täytyy todella toimia myös perustasolla. Patricia sanoi, että meidän on todella katsottava, mistä puhutaan, kun puhutaan pk-yrityksistä. Tilanne Irlannissa on ehkä erilainen. Tämä näkyy lainsäädännössä, mutta meidän on purettava tilannetta laadittava eri luokkia ja kohdeltava suuria, keski, suuria, pieniä ja mikroyrityksiä eri tavoin. 99 prosenttia yrityksistä ovat pk-yrityksiä. Ja se, että niitä kaikkia käsiteltäisiin samalla tavalla, ei ole helppoa. Samoin meillä on kosmeohjelma ja muut Mutta usein, kuten Patricia sanoi, nämä eivät helpota toimintaa halutulla tavulla, tavalla. On todella purettava byrokratiaa. Näin Irlannissa on yritetty tehdä. Sitten tietotaito. Miten voidaan päästä siihen, että pk-yritysten työntekijät ovat kyllin päteviä Viesti oli melko positiivinen. Irlannissa pyritään todella siihen, että tilanne paranisi tänä vuonna. Tämä on rohkaisevaa. Next speaker. Paljon kiitoksia herra Borrelli, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Mm, difficile Kiitos, puheenjohtaja. On hankala kuvitella PK-yrityspolitiikkaa Euroopan tasolla tai sisämarkkinoilla, jos veropaine on erilaista eri jäsenvaltioissa. Verovivutusta käytetään eri jäsenvaltioissa usein siihen, että voidaan houkutella yritystoimintaa eri EU-jäsenmaiden haitaksi. Tätä ilmoittanut. Eivätkö esittelijät ole sitä mieltä, että nyt EU tulisi todella alkaa pohtia vihdoin myös jäsenvaltioiden veropolitiikkaa. Alkaa pohtia myös tätä eurooppalaisen politiikan osa-aluetta. Eh, Mrs. Paljon kiitoksia. Edustaja Sander. le Président, je voudrais faire... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tehdä yhden kommentin ja yhden kysymyksen. Aivan aluksi haluaisin tässä kiittää ponnistuksia, joita on tehty ja hyviä äm, ajatuksia. Valitettavasti kentällä, kun tapaa yrittäjiä, nämä ähm, pyrkimykset, hyvät pyrkimykset eivät aina toteudu. PK-yrityksille tämä on todellista taistelua vielä nykyisinkin, jotta he voisivat saada kunnollista tietoa. Tämä voi tapahtua internetsivujen kautta, mutta usein ne ovat englanniksi, joten tässä on ongelmia kielen kanssa. Sitten on todellinen taistelu, että saa hyvän keskustelukumppanin ja jonkinlaisen rahoituksen välittäjän, mun edustajan, joka yhdistää näihin ohjelmiin ja välillä on vaikeaa, kun PK-yritykset kohtaavat näitä hyvin monimutkaisia, hyvin kalliita valvontatoimia. Eli tilanne on hyvin, hyvin monimutkainen, vaikka paljon hyvää tahtoa on ilmaistu. Sitten haluaisin teille ilmaista vielä yhden kysymyksen esittää. Roa Drake, te puhuitte yritysten uudistumiskiertoimesta Horisontti 2020 ohjelman sisällä. Monet uudet yritykset ilmestyivät, kylvät mukaan tähän ohjelmaan. Minulla on kysymys liittyen niihin yrityksiin, jotka ovat jo saaneet tukea. Onko niillä mahdollisuus tehdä uusi tukipyynti ja tekevätkö ne näin vai ovatko ne nyt lannistuneet tämän mahdollisesti ensimmäisen vaikean kokemuksen jälkeen? Kiitoksia kollega Naska. Ďakujem, pán predseda. Bol som v Írsku tesne pred krízou a ja som bol vtedy spravodajcom pre rozpočet Európskej únie. A... Olin Irlannissa hieman kriisiä edeltävänä aikana. Toimin erään mietinnön esittelijänä ja näin tuona aikana, minkälainen asunto kupla Irlantiin oli kehittymässä ja kaikki tiesivät, että se olisi puhkeamassa. Olen tyytyväinen siihen, että Irlanti on toipunut, toipunut näin nopeasti ja yritysmaailman edistäminen on ollut tässä tärkeässä roolissa. Olen Rybihin kanssa yhtä mieltä siitä, että yrityksen täytyy olla vuoden lopussa plussan puolella budjetissaan, taseessaan. Ja yrityksellä pitää olla kyllin hyvä kassavirta. Vaikka paperilla tilanne näyttäisi hyvältä, silti ähm, konkurssia ei välttämättä pystytä estämään. olemme sopineet parlamentissa ja vaatineet sitä, että yritysten pitää maksaa laskunsa 30 päivän kuluessa ja terveydenhuoltopuolella tämä on 60 päivää. Tästä ei valitettavasti pidetä kiinni. Tällä hetkellä Irlannissa ainoastaan neljällä prosentilla yrityksistä on kyllin hyvä rahoitustilanne tämän takia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edellisiä puhuja, eh, Jonah Drake ja Cannonia näistä puheenvuoroista. Drake puhui siitä, kuinka tärkeässä roolissa pk-yritykset tällä hetkellä ovat. Tiedämme, että 99 prosenttia yrityksistä on juuri pk-yrityksiä ja kaksi kolmasosaa työntekijöistä on juuri näissä yrityksissä ja suurin osa verotuloista tulee myös pk-yrityksistä. Eli niiden asemaa ei voida liikaa korostaa. Ja te, Rova Drake, puhuitte siitä, että pk-yritysten toimintapuitteiden pitäisi olla sellaisia, että yritykset voivat toimia ja todella jäädä vuoden lopussa plussan puolelle. Puhuitte byrokratian purkamisesta ja siitä, minkälaisia toimia tähän tarvitaan. Meillä on tästä sääntöjä maakohtaisissa suosituksissa, mutta meidän täytyisi jatkossakin tehdä ehdotuksia siitä, miten byrokratiaa voidaan purkaa. Tässä sankin silloin myös siihen, että kaupan esteitä on purettava. Se kulkee käsi kädessä muiden esteiden poistamisen kanssa. Te, Rova Cannon, puhuitte Kosmesta ja Horisontti 2020. Se on äärimmäisen tärkeää PK-yrityksille. Esittäisin teille kysymyksen ja pyynnön. Tästä Paul Rybihkin puhui, eli nämä Ranskan kymmenen verovapaata aluetta. Voisiko tämä kenties olla mahdollisuus lähteä edistämään toimintaa? Voisiko tämä olla maakohtaisissa suosituksissa? Ja sitten entistä voimakkaammat klusterit. Me olemme keränneet tästä kokemuksia. Itävallassa ehkäpä tästäkin voitaisiin laatia parhaita käytänteitä siitä, miten tätäkin kautta byrokratiaa voitaisiin pk-yritysten tieltä purkaa. Tämä on. Merci, monsieur le président, et je tiens aussi... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää siitä, että on kiinnitty erityisesti paljon huomiota pk-yrityksiin Euroopassa. No, todeta, että on asioita, jotka häiritsevät, jos pyritään kasvuun, vähennetään lainsäädäntöä, vähennetään säätelyä, vähentää niin poispäin, niin ei tämä nyt ole mikään hyvä hyvä hanke Euroopan lisäämiseksi, vaan nimenomaan silloin pelataan ääriliikkeiden pussiin. Kun katsotaan, katsotaan mikroyrityksiä, niin meidän täytyy nimittää asioita oikeilla nimillä. Mikä on pankkien rooli tässä kriisissä? En tiedä, mikä se on Iranissa tai muualla. Ranskassa ne pelaavat kuitenkin likaista peliä. Ne eivät koskaan ole oikeastaan seuranneet niitä vaatimuksia, joita pk-yritykset tarvitsivat rahoituksessaan. Toiseksi suuret yritykset, ylikansalliset yritykset, joissa on töissä, jotka hyödyntävät pk-yrityksiä ja hyvin usein hyödyntävät niitä. Kollega juuri otti esille tämän 60 päivän maksuajan. Jotkut saavat 80 päivää, toiset 120 päivää sopimuksen tekoon. Niin meidän täytyy ehdottomasti tässä suhteessa myös estä niiden tällainen toiminta, koska ne aiheuttavat hyvin paljon konkursseja. Haluaisin, että kertoisitte myös vähän enemmän näistä klustereista, jos niiden avulla PK-yritykset voivat keskenään saada aikaiseksi lisää kasvua, niin minusta meidän täytyisi siihen pyrkiä. Meidän täytyy myöskin pyrkiä viemään eteenpäin hyviä käytäntöjä. Kävin Pohjois-Italiassa muutama vuosi sitten, jossa käytetään markkinoinnissa ja muualla näitä yhteisiä resursseja. Se on minun mielestäni hyvä asia. Ja lisäksi puhuitte johtajien mahdollisuudesta saada käyttöönsä tietoa, miten se hoidetaan PK-yrityksissä, jotka ovat erityisen pieniä. Niillä on usein tässä suhteessa vaikeuksia. Kiitoksia. Thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Viimeinen puhuja Edustaja Margalla. Hyvää päivää kaikille. Aivan nopeasti puheenjohtaja. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Halusin lyhyesti puhua siitä, mitä Kataloniassa tapahtuu. Siellä on aivan erityinen yrittäjärakenne. Tästä on osittain jo puhuttu erilainen verotusrakenne, se vaikuttaa tietysti yrityksiin, mutta on kolme elementtiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ensinnäkin luotonanto, energian kustannukset ja maksuvaikeudet. Nämä ongelmat ovat maassamme usein kaksinkertaiset verrattuna muihin Euroopan alueisiin, joten tilanne on hyvin hankala. Tähän liittyy tietysti valtiollista ja alueellista vastuuta, mutta tässä myös Euroopalla on paljon tehtävää. Aina yritykset eivät ole kuitenkaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, vaan monet ovat todella pieniä yrityksiä. Ehkä niiden kokoa pitäisi pyrkiä kasvattamaan. Mutta yksi kysymys minua kiinnostaa. Ammattikoulutus ja koulutuskeskusten toiminnan yhdistäminen pk-yritysten tarpeisiin. Tällaista viestintää näiden kahden välillä ei välttämättä aina ole. Tämä johtuu eri syistä. Joten tässäkin pitäisi tulla pk-yritykseen vastaan, jotta ne voivat päästä eteenpäin. Sitten tämä Junkerin investointisuunnitelma, joka esiteltiin viime viikolla, menee hyvään suuntaan. Mutta kun katsotaan suuria infrastruktuureja ja PK-yritysten välistä rakennetta, niin tämä ei välttämättä ole aivan tasapainossa. Ja tuossa suunnitelmassa ja PK-yritysten politiikassa alueellisesti ja muutenkin täytyy noudattaa entistä parempia seurantamenetelmiä. Let me add that, uh, Paljon kiitoksia, kiitoksia kollegat. Minun täytyy lisätä tähän, että Joanna Drake on alun perin Maltalta, on opiskellut Maltalla ja Brysissä opiskellut myöskin ja edustanut Maltaa, eli te ette käsittelee asioita vain Maltan näkökulmasta, mutta myöskin Euroopan komission, ja teillä on hyvin paljon kokemusta tästä. Olkaa hyvä. Um, and thank you so much also to you on... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia hyvin äh, jäsenet näistä hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä, jotka käsittelevät pk-yrityksiä. Minun täytyy luonnollisesti tässä keskittyä näihin kysymysten ytimiin jos sallitte, aloittaisin jo siitä ajatuksesta ja kritiikistä, joka on todennäköisesti hyvin perusteltu, että tuli Patricialta, joka koskee näitä rahoitusvälineitä ja tapaa, jolla niitä välittäjäpankit tai rahoituslaitokset organisoivat. Eli kyseessä ovat jo toimijat toimivat eivätkä sellaiset, jotka etsisivät aktiivisesti pk-yrityksiä, jotka tarvitsisivat Euroopan unionin rahoitusta vipuvoimaksi. Tässä tulee sanoa, että me rohkaisemme siihen, että pankeilla olisi avoin kutsu tehdä hakemus eurooppalaisten rahastojen käyttöön liittyen erityisesti niille, jotka toimivat aktiivisesti paikallisten yhteisöjen piirissä. Me olemme rohkaisseet ähm, Enterprise Europe-verkostoa ja se on vuonna 2015 saamassa todellisia neuvonanta ja mahdollisuuksia kyseessä on kumppani, joka tekee paikallistahojen ja kaikkien, jotka ovat todellakin pk lähellä kanssa yhteistyötä, että voisimme tarjota oikeita kykyjä ja mahdollisuuksia tukea pk kun he puolustavat omaa hakemustaan pankeille, mutta tämä ei takaa vielä sitä, että pankit tekevät oikeanlaisia riskiarvioita projekteista, joita PK-yritykset ovat toteuttamassa, sellaiset, jotka ovat normaalisti tavallisesti pankista rahoitusta saisi. Tarkoituksena on siis luoda vipuvoimaa. Minä haluaisin myöskin käyttää mahdollisuutta esittääkseni haaste meidän pitäisi sitoutua enemmän siihen, että tarjoamme ehkä enemmän koulutusta ja kykyjä myöskin näille pankkilaitoksille, jotka rahoitusvälineitä käytännössä ähm, toteuttavat, jotta ne onnistuisivat pk odotuksia paremmin arvioimaan. Sitten tämä pienet ensin aloite ja ajatus säätelyn aiheuttamasta taakasta. Tästä esittiin kysymys. Ajatus siitä, että pk-yritykset suljettaisiin säätelyn ulkopuolelle, ei ole jotakin, mitä pk-yritykset itse toivovat. Ne eivät halua sellaista leimaa, että ne olisi vapautettu. Meillä on jo pk-yritystesti, jonka kautta komissio tekee kaiken mahdollisen, jotta pääsihteeristömme ja kaikki muut sellaiset yksiköt, jotka eivät keskity pk-yrityksiin, tekisivät parhaansa, jotta ajattelisivat sitä, mikä todellinen vaikutus toiminnallamme tulee olemaan. Ja kuten tiedätte, hiljattain meillä äh, Euroopan komissio on tehnyt vaikutusten arvioinnin vaikutuksen ohje linjat ja myöskin Euroopan parlamentti tässä työssä mukana ja tässä äm, ajatuksena oli paljon enemmän se, kuinka voisimme yhä entuudestaan vahvistaa vaikutusten arvioinnin luotettavuutta ja tehdä sitä vielä vankempaa sanoakseni, kun se toteutetaan. Se yhdistelmä, että meillä on pienet ensin ja hyvät ohjelinjat toisekseen, että me käytämme REFIT-ohjelmaa ja pyrimme poistamaan säätelyä, joka ei enää sovellu nykymaailmaan. Kaikki näiden toimien kautta meidän pitäisi päästä siihen tavoitteeseen uskoakseni tämä on tapa päästä eteenpäin ennemminkin kuin se, että me vapauttaisimme pk-yrityksiä säätelystä sitten liittyen näihin vihreisiin yrityksiin. Haluaisin muistuttaa jäseniä vihreästä toimintasuunnitelmasta, joka vuonna 2014 tänä vuonna on luotu. Tässä tarkoituksena on se, että me varustaisimme pk-yritykset paremmin niin, että ne pystyisivät vihreiltä markkinoilta itse riippumattomasti löytämään bisnesmahdollisuuksia. Tässä me olimme sidosryhmien kanssa yhteyksissä ja vihreän talouden ja vihreiden markkinoiden ja pk-yritysten kanssa, että voisimme varmistaa sen, että toiminta on hyvin kohdennettua ja että me teemme toimia, jotka todella vaikuttavat pk-yrityksiin. Yksi näistä on seuranta, jonka kautta me pyrimme auttamaan pk-yrityksiä tarkastelemaan, kuinka tehokkaita ne ovat ja kuinka resurssi tehokkuus voisi paremmin toteutua niiden sisällä ja kuinka ne pääsisivät vihreille markkinoille itse mukaan. Sitten riskipääomaan liittyen tässä haluaisin viitata jälleen kerran kosmevälineeseen itseensä riski kapite- keskipääomaa puuttuu hyvin paljon pää pk-yrityksiltä ja tässä äm, tämän äh, Small Business Actin kautta me ehdotamme sitä, että pk-yritykset otettaisiin pk Euroopassa mukaan. Minun täytyy sanoa, että riskipääoman väline Kosmessa on jotakin, mikä todellisia mahdollisuuksia tarjoaa. Luonnollisesti tämä on hyvin rajattu määrä rahaa, mutta vipuvaikutus tällä on ollut melkoisen suuri, 21 miljardia euroa vipuvaikutusta ja vipuvaikutuskerroin oli no, noin yksi 13 eurosta. Eli tässä on va- valtava vaikutus. Meillä on solvenssi kaksi säännöstö, joka Kosmen kautta tullaan paremmin toimeenpanemaan äm, sekä kysin, että yksityisiin investoihin liittyen. Ja me pyrimme myöskin Kosman kautta monimuotoistamaan äm, rahoituksen lähteitä. Olen täysin sitä mieltä, että me pitäisi olla myöskin Me tarkastelemme myöskin sitä, kuinka voisimme saada tässä enemmän äm, vastauksemme. Olemme saaneet jonkin verran arvioita, mutta toivomme, että saisimme enemmän. Äm, 70-80 prosenttia tämän SPN kautta toteutusta työstä on saanut positiivista palautetta mitä tulee Etelä-Euroopan maihin ja niin mitä teemme Etelä-Euroopan maiden suhteen, teemmekö mitään erityistä niiden suhteen. Luonnollisesti meillä on ollut PK-yritysaloite, se on jo arvioinnin alla. Tässä tarkoituksena on luoda jäsenmaille mahdollisuus käyttää osa rakennerahaston varoista näihin näistä rahoitusvälineistä tulevaa rahaa siihen, että voitaisiin strategiseen investointiin suunnata varoja siihen, jonka tulee PK-yrityksille. Äh, Junckerin rahoitusaloite menee näille samoille linjoille. Meillä on myöskin Horisontti 2020 ohjelmassa PK-yritysohjelma, joka kohdistuu Italiaan ja Espanjaan ja etelämaihin. Meidän ei pidä unohtaa sitä. että tämä on jotakin, mitä liittyy myöskin kasvu- ja vapauspakettiin. Sitten vielä sananen liittyen siihen, että komissio suuntelee vuodelle 2016. klusteristrategiaa. tähtää siihen, että me onnistumme vapauttamaan äm, teollisuuden potentiaalia joko niin, että luomme uudenlaista teollisuutta tai äm, muutamme vanhaa uuteen muotoon käyttäen ä, äh, rajat ylittävää yhteisöä tässä uskoakseni ä, äh, klusterissa – ytimessä on se, että meillä on aina sellaista teollisuutta, joka saa voimaa siitä, että suuret ja pienet yritykset toimivat yhdessä. Sitten työteen liittyen me olemme ottaneet ähm, tämän myöskin äh, small, uuteen Small Business Actiin prioriteetiksi mukaan. Me emme voi teeskennellä, että me olisimme jo päässeet päätöksen 23 miljoonan pk-yrityksen kanssa. Meidän täytyy käsitellä myös niitä yrityksiä, joiden kanssa teemme läheistä yhteistyötä, jotka ovat mukana Small Business Actissa. Meillä on myöskin eri alueilla neuvoa antavia palveluja, joiden velvollisuutena on äm, tulla yhteen ja ä, kentällä tarjota tukemme pk-yrityksille. Patricia Kalanos graduated from Irish University. Kiitoksia. Patricia Kalenus on Kolennusinstituutista Irlannista valmistunut ja vuonna 2007 sai vuoden bisnesnainen maininnan ja hyvin paljon muitakin palkintoja luonnollisesti edustaa Irlannin PK-yritysjärjestöä ja PK-komitea on toiminut hyvin aktiivisesti. Olkaa hyvä. Thank you and again, like Joanna, I'll sort of... Kiitoksia. Aivan kuten Joanna, ryhmittelen näitä aiheita hieman. Ensinnäkin klusterit ja tuotanto. Mekin olemme siirtyneet pitkälti palveluihin, kuten muissakin EUn maissa. Meidän pitäisi keskittyä tuotantoon ja on kriittisen tärkeää, että kaikki on yritysvetoista Irlannissa olemme osa kaikkia yrityksiä edistävää järjestöä. Me itse sanomme näin. Eli meidän tulisi valmistusteollisuuden ja muiden tahojen välillä jakaa parhaita käytänteitä. Ja tässä teollisuudellakin on vastuu kannettavana siitä, mitä teemme. Maamme on pieni, tämä saattaa olla haitta, ja Monikansalliset yritykset keskittyvät tiettyihin, tiettyihin kaupunkeihin tai niiden ympäreille. Ja tällaisia klu- eri klustereita syntyy kaupunkien ympäreille. Ne ovat hyvin proaktiivisia, ne kannustavat innovatiivisuuteen ja spin-outteihin. Tässä on oltu hyvin luovia esimerkiksi teollisen tekijänoikeusten kanssa. Pyritään luomaan uusia tuotteita ja pääsemään näin tuotantoketjuun. Ja tämä on malli, jonka olemme valmiita jakamaan. Tämä on ollut pääosin teollisuusvetoista. Mutta kun katsotaan rahoitusta, yritykset pitävät tätä valtion tukena tavallaan. He eivät ajattele, että tässä takana on kosme tai jokin muu liiketoiminnan tasolla, mutta tässä tehdään hyvää työtä ja tuotantoon annetaan paljon enemmän tukea kuin palveluihin, kun yrityksiä perustetaan. On tunnustettava, että valmistusteollisuuden perustaminen on kalliimpaa kuin palveluiden. Sitten sääntely kysymykset. Meillä oli jälleen workshop tällä viikolla. Paikalla oli OECDn edustajat ja yhdistyneen kuningaskunnan edustajat ja olemme katsoneet, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa on tehty. Tarvitaan hallituksen toimia. Se, mitä me odotamme, ei ole välttämättä makrotason lainsäädäntö, mutta odotamme lainsäädäntöä ja haluamme, että yritysten on helpompi myös noudattaa lainsäädäntöä. Jos sitä on helppoa noudattaa, jos siinä on järkeä, niin silloin myös noudataan sitä. Ja juuri tämä on asia, jossa yritykset tuntevat eron. En tarkoita, että työllisyyslainsäädännöstä hankkiuduttaisiin eroon, mutta esimerkiksi työaikalainsäädäntö, jonka tunnette, mm, nyt on täytettävä kaavake jokaisen työntekijän osalta joka viikko ja tarvitaan valtavasti säilytystilaa näille asiakirjoille. On asioita, joita voitaisiin helposti muuttaa kätevämmiksi niin, että yritykset voisivat kaikkea tätä noudattaa. Sitten myöhäiset maksatukset. Tähänkin liittyen järjestettiin seminaari, tämän jälkeen pari viikkoa sitten. Irlannissa maksatusaika on yleensä keskimäärin 62 päivää. Kun kriisi alkoi, pyrimme Lopereilta saman etua, apua tässä Hallitus pyrkii maksamaan omat maksunsa 15 päivän kuluessa ja samoin pankit ja näin ne tekevätkin. Ja näin siis voidaan tehdä, jos sitoumusta löytyy. Tällä hetkellä käymme keskustelua siitä, pitäisikö tämän ajan olla 30 päivää. Monilla suurilla yrityksillä on sopimuksia, joissa maksatusajat ovat pidempiä. Me olemme, Irlanti on hyvin pieni avoin talous EU:ssa. Jos sanoisimme, että tässä olisi pakko tehdä maksut ja suorittaa maksut 30 päivässä, niin en tiedä onnistuisiko tämä. Lähtisivätkö yritykset, monikansalliset yritykset tulevat tähän. Mehän emme halua tietenkään heikentää maamme ja yritystemme kilpailukykyä. Tähän saattaisi kuitenkin johtaa meidän pitää lähteä muuttamaan koko kulttuuria tältä osin. Sitten taidot ja pätevyydet. Tämänkin tulee olla teollisuusjohtoista. Hallitukset eivät voi tietää, mitkä ovat teollisuuden tarpeet. Rahoitusmekanismien osalta meillä on hallituksen tai toisenlainen verkosto, jossa yritykset hakevat rahoitusta pitkälti EU-ta. Tätä käytetään sitten työntekijöiden kouluttamiseen ja niin edelleen, mutta tämä on kuitenkin hyvin pieni rahasumma. Ja usein koulutusta annetaan ilman, että otetaan huomioon yritysten tarpeet. Aina yrityksessä ei tiedetä kaikkea ja pitäisi selvittää asioita yritysten sisällä. Sitten epäonnistumiset. Olemme muuttaneet lainsäädäntöämme tämän konkurssisäännön osalta siitä, kuinka kauan vastuvapauteen tarvitaan. Nyt tarvitaan lisätukea sille, että epäonnistuminen olisi mahdollisuus uuteen alkuun. Usein me haluamme nähdä ihmisten epäonnistuvan. Halutaan äh, ehkä muustamalta yrityksiä. Tässä todella riittää työsarkaa. Jos haluamme olla kilpailukykyisiä, jotain on tehtävä. Yritystoimintaan kuuluvat myös epäonnistumiset mutta tällä hetkellä tähän ei ole kiinnitetty kylliksi huomiota. Sitten yrittäjyys vähemmistöjen keskuudessa, etniset vähemmistöt, naiset. Meillä on aloitteita, joita toteutetaan eri maissa. Meillä on katsottu sitä, miten näiden vähemmistöjen yrittäjä voidaan tukea. On sanottu, että ne ovat, he ovat innovatiivisia, haluavat ottaa riskejä. Tässä ei ole kyse kuitenkaan pelkästään siitä, että ihmiset olisivat vähemmistön kuin he haluavat päästä valtavirtaan. Mutta on järkevää, että meillä on yrittäjyyttä edistäviä ohjelmia, rahoitusta ja nuoret täytyy ottaa tässä myös huomioon. Sitten parhaat käytänteet. Kaikki politiikat, joita olemme toteuttaneet, löytyvät jo oikeastaan muualta Euroopasta. Mutta kyllä tässä kovasti vielä on tehtävää. Tarvitaan oikeaa tietoa, verkkosivut. Kävin itse Kosmen sivulla, hienos, klikkasin hienoa karttaa, mutta oma maani linkki ei sitten toiminutkaan. Tämä vain anekdotina. Sitten veropolitiikka. Tässä, täällä on puhuttu paljon siitä, mitä Irlannissa on tehty, mutta myös muissa maissa monikansallisia yrityksiä on kohdeltu suosivasti pienen yrityksen näkökulmasta. Uskomme, että emme saa hallituksen tukea sille, että todella yrittäjyyttä korostettaisiin ja tietyt verotasot ovat samoja, vaikka toimet ovat erilaisia. ymmär, ymmärrämme kyllä, miten veropolitiikka voi vaikuttaa kilpailukykyyn. Our, uh, guests. Paljon kiitoksia kiitoksia molemmille vieraileville puhujillemme kaikista näistä huomioista ja teidän puheenvuoroistanne ja erittäin hedelmällisistä ja älykkäistä vastauksista. Paljon kiitoksia. The next part of our hearing. SME. Siirrymme toiseen osaan kuulemisestamme joka käsittelee julkista ja yritystä, yksityistä rahoitusta. Pyydätte herra Geldof käyttää puheenvuoron. Keskustelumme jälkeen hän tarjoaa näkökulman PK-yrityksiin molemmilta mantereemme osasilta olemme nyt sekä etelästä että pohjoisesta tarkastelleet asioista. Gigeldorf valmistui Solvein yrityskoulusta vuonna 1991 ja hän on myöskin Brysselin vapaassa yliopistossa opiskellut ja ollut erittäin suuresti mukana Anderson's Business Calls Something ja McKinsey yrityksissä – ja myöskin Solvay Business Consultingissa. Hän on ollut Belgian riskipääoma oma järjestön edustajana vuonna, vuosina 2011 ja 2012 erittäin paljon mukana vielä tässä toiminnassa. Haluaisin äh, pyytää nyt vierailevaa puhujaamme käyttämään puheenvuoron, olkaa hyvä. Yes, you, yeah, okay. Okay, that's better. No niin. No niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää mahdollisuudesta saada kertoa riskipääomasta täällä salissa, sillä minun mielestäni se on ollut ja on edelleen pitkän aikavälin kumppani. Ei pelkästään pk-yrityksille. On tärkeää, että pk-yritykset, pk-yritykset luodaan, mutta meidän täytyy myös auttaa niitä kasvun tiellä. Siitä syystä olen yhä ilahtuneempi nähdessäni, että komissio ja parlamentti vastaavat yhä useampaan aloitteeseen niin, että riskipääomasta tulee yhä tavallisempi asia. Koska riskipääoma ei ole sinänsä verrattavaa pankkeihin, vaan se on ihan ryhmä sinänsä. Ja sen pääasiallisena tavoitteena on tarjota pääomaa, pääomaa nimenomaan yrityksille. Ja vielä toinen pieni kommentti on se, että riskipääomayritykset nimenomaan investoivat reaalitalouteen. Me emme investoi rahoitusvälineisiin, emme mihinkään monimutkaisiin tun- tuotteisiin, joista ei kukaan enää ota tolkkua, jotka aiheuttavat ongelmia, vaan me investoimme todellisiin yrityksiin, todelliseen teknologiaan, todellisiin ihmisiin. Ja se mielestäni on tärkeä viesti. Se on tärkeä osa yritysten kasvua ja tulevaisuuden mestarien luomista. Pääoma tietysti antaa myös sitten va- vaikutuksia myös muille rahoitusmuodolle. Monille tällaisille pehmeän rahoituksen muodoille. Usein tarvitaan riittäviä pääomatasoja, jotta niihin päästäisiin käsiksi ja se on tärkeää. Ja siitä syystä haluaisin vielä todeta, että olemme pitkän aikavälin investoijia. Jos investoimme yritykseen olen kumppanina esimerkiksi biotekyrityksessä. Ne ovat esimerkiksi lähtöisin yliopistomaailmasta, jossa on kehitelty hieno molekyyli. Ja meidän täytyy usein sitä ryhtyä todistelemaan, että tuo potentiaali on olemassa. Näissä yrityksissä usein on kysymys muutamasta henkilöstä ja olemme näiden yritysten parissa 6-8 vuotta – emme me ole siellä mitään nopeita voittoja kehittelemässä, vaan auttamassa yrityksiä kasvamaan ja tulemaan menestyksellisiksi. Muutama luku, en halua täällä heitellä näitä lukuja hirveästi, teillä on varmasti paljon tietoa käytettävissänne. Ja näette nämä täällä ruudullakin. Riskipääoma yritykset innostuvat noin 20 000 yrityksen sisältä Norja ja Sveitsi myös vuosittain investoimme noin 4000 yritykseen. Siemen tasolla startup-yritykset ja myöhemmin sitten kasvukauden aikana. Olen myös ottanut tänne kasvuyritykset mukaan. Vuositason investointi ja varsinkin nämä luvut ovat nyt sitten kriisin jälkeisiä, osoittaa sen, että riskirahoitus on ollut erittäin vakaata. Investointien määrä ei juurikaan laskenut, eikä yritysten määrä, mutta mutta yritysten määrä on laskenut voimakkaasti, mikä ei ole sinänsä hyvä asia, sillä ne luvut, joissa ennen oltiin noin 9-10 miljardia pääomainvestointeina vuosittain, on nyt noin 7 miljoonaa kunnianhimon taso on laskenut. Not all companies are suited for venture capital. We target a Kaikki yritykset eivät saa meiltä apua, vaan me kohdistamme tämän tuen tietylle toimialoille. Näette, että suurin osa investoinneista, joita investoitte, on äh, tiedeyrityksiin, tietotekniikkayrityksiin viimeisen viiden, kymmenen vuoden ajan, äh, ja olen keskustellut siitä aiemminkin täällä, vihreä energia ja puhdas teknologia. Näistä on vaikea löytää aina tilastotietoja, sillä nämä ovat usein ryhmitelty erikseen. Nämä puhtayrityksen yritykset ovat saattavat usein olla jonkun toisen yrityksen osia, joten niistä on vaikea saada tilastoja kasvun kuitenkin näyttävissä. Voidaan myös nähdä, että 90 prosenttia niistä, joita tuemme, ovat pieniä. Kasvusegmentti on tietysti tärkeä. Olemme auttaneet niitä kasvamaan, jotta työntekijöitä saataisiin lisättyä. Ja lopuksi Yrityksessä ei ole kysymys pelkästään siitä, että kun investoimme miljoonan tänä päivänä, saamme vielä kaksi miljoonaa investoitua myöhemmin, jotta yritystä tuetaan sen elinkaaren ajan. Sillä ei ole hyödyllistä luoda uusia yrityksiä, jos tilanteen ei seurata ollenkaan. Kaksi kohtaa olen jo maininnut. Riskipääomarahoitus on pääoma, ei velkaa. Ja se saa aikaiseksi lisävaikutuksia niille yrityksille, joita tuetaan. Se on niin sanottua pehmeä rahaa, se mahdollistaa ohjelmien pääsyn kansallisella tasolla, EU-tasolla – se lisää lainauskapasiteettia ja kaikkein tärkeintä on ehkä se, että se myös houkuttelee ulkomaisia sijoittajia. Tiedän satoja yrityksiä. Ja myös tässä omassa salkussa me olemme houkutelleet näitä investointeja, koska Japanista, Yhdysvalloista äh, riskisijoittajat ovat mukana. Me tarvitsemme myös paikallisia johtavia sijoittajia. Se on ainoa tapa, jolla voidaan houkutella joukkoon myös ulkomaisia pääomasijoittajia. Siitä syystä on tärkeää, että meillä on todella tällainen kehittyvä elävä riskipääoma-ala. Me emme ole pankkeja tai pelkästään pankkeja, kun mennään pankkiin ja pyydetään sieltä rahaa. Niin mitä pankki tekee? Pankki katsoo vain sitä, että voiko tuo yritys maksaa lainansa takaisin. Voiko se maksaa lainansa takaisin. Pankkihan ei halua tietenkään joutua tilanteeseen, jossa näitä velkoja ei kyetä maksamaan takaisin ja siitä syntyviä ongelmia. Riskipääomarahoittajat katsovat nimenomaan osakkeenomistajia. Me tunnemme hyvin nämä toimialat, me tunnemme elinkeinon minä olen ollut IT-puolella viimeiset 20 vuotta. Me tunnemme kaikki ongelmat ja temput, joita siellä pitää tehdä ja millä tavalla asiat toimivat. Meillä on laajat ammattimaiset investointiverkostot. Meillä on rinnakkaissijoittajia, jotka kykenevät investoimaan meidän kanssamme. Ja tämän asiantuntemuksen ansiosta annamme neuvoja. Olemme vähän niin kuin anoppina näille yrityksille. Anopithan aina antavat neuvoja siinä mielessä, että haluavat saada parhaimman osan lopputuloksen. Mekin pyrimme tähän. Pyrimme viemään yrityksiä kohti toiminnallista huippuosaamista. And therefore, Mr. Chairman, audience, I think... Siitä syystä hyvä puheenjohtaja, hyvä yleisö. Minusta on dramaattista nähdä se, millä tavalla tämä riskipääoman rahoituspohja on murentunut viime vuosina. Yhä vähemmän rahaa on saatavissa, osa meidän syytämme. Me emme aina ole olleet kaikkein paras lade ja yleisesti ottaen ei, eh, nämä tuotot eivät ole olleet niin, niin suuremmoisia. Mutta säädösten tekijätkään eivät ole toimineet parhaalla mahdollisella tavalla. Tietysti halutaan vakautta rahoitusjärjestelmään ja halutaan välttää riskejä. Kaikkea sitä voidaan kyllä puolustaa, mutta se, ne ongelmat, jotka syntyvät näiden erilaisten säännösten, Solvency kahden MIFIDin ja muiden toimesta, niin kuka sitten näitä riskejä kantaa yhteiskunnassa? Riskitön yhteiskunta, valitettavasti ei ole yhteiskunta, joka on olemassa. Tarvitaan sellaisia tahoja, jotka kantavat pääomariskit. Se on erittäin tärkeää. Tietysti sanotte, että me tarvitsemme yhä enemmän rahoitusta muiden lähteiden avulla. Euroopan investointirahoituspankit, komissio, julkista rahaa, ei julkista rahoitusta mitään väärää mm, ole, mutta se kyllä vääristää markkinoita jossain määrin. Jossain maissa, niin kuin Euro ja Euroopassa olemme joutuneet tilanteeseen, jossa Euroopan investointirahasto esimerkiksi Ranskassa tai Ranskan investointipankki, jos se päättää investoida jotain johonkin, niin se ei aina tule olemaan menestyksellistä. Tässä viimeisen minuutin aikana aion käydä läpi myös joitakin ajatuksia. Minä en tätä politiikkaa laadi, mutta aion antaa teille jotain ajatuksia sen suhteen, mitä minun mielestäni pitäisi tehdä. Meidän tulee helpottaa yrittäjyyttä ja riksikin ottaa yhä enemmän nuorten ihmisten kiinnostusta tieteeseen teknologiaan tulee lisätä. Hyvin monet maat näyttävät toimivan siltä pohjalta, että yrittäjät ovat vain voitonot tuottajia, joskus jopa roistojakin. Se ei ole oikea lähtökohta. Tällainen riskin vastustamistyyli täytyy poistaa. Me emme ole pankkeja, me tarvitsemme mukautettua kohtelua. Ja lopuksi helpottakaa, te, niin tehkää sellainen ympäristö, jossa toimielimelliset investoinnit, pankit ja muut voivat edelleen alkoida osan rahasta, jopa pienen prosenttiosuuden, kaikesta siitä rahasta, joka on pankkitileillä, olisi valtava boosti yrityksille. Se olisi paljon parempaa kuin että sitä päättää pelkästään julkinen puoli. Kiitos. For your interesting speech. Paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Oliver Gaija on myöskin Belgiasta. Hän on yksi European Crowdfunding Networksin perustajista ja sen johtaja. Kyseessä on mikro rahoitus, sosiaalinen yrittäjyys sekä kaupallinen että voittaa tavoittelematon Euroopassa ja myöskin Yhdysvalloissa. Ja te olette myöskin ollut journalisti ennen. Eli viestinnän ammattilainen Solveig Business Schoolista valmistunut ja olette opiskellut myöskin Saksassa ja Lontoossa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, thank you very much, members, for inviting. Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia jäsenille siitä, että kutsuitte minut tänne ja annatte minulle mahdollisuuden puhua tänään. Kaikki itsestäänselvä onkin jo todettu. Um, lisään tähän hiukan ja Herra puheenjohtaja Busek mainitsi tänä aamuna, että me keskustelemme tänään siitä, kuinka Euroopan unionin politiikka ei ole onnistunut, sillä 20 vuotta olemme tehneet töitä, mutta emme ole päässeet lainkaan eteenpäin. Ja täällä äh, Lissabonin ähm, strategian puoliväliarvioinnissa monia paikalla oli, joita tapasin, ja Euroopasta piti tehdä menestystarina. Ja tätä menestystä me vielä odottelemme Euroopassa. Ehkä tässä nyt on mahdollisuus 2020 ähm, region aluillaan ollessa tarttua tähän asiaan. On hienoa, että kaksi kolmasosaa valiokunnan jäsenistä tuli paikalle kuuntelemaan huoliamme mm, siitä, joka koskettaa 50 prosenttia tuotannosta, 60-70 prosenttia työpaikoista ja 99 prosenttia kaikista yrityksistä Euroopassa. Ehkäpä tämä selittää sitä, miksi me olemme ottaneet näin korkealle työlistallemme pk-yritysten toiminnan Euroopassa. Kun puhumme pk-yrityksistä, puhumme myöskin joukkorahoituksesta ja tulen selittämään edelleen puhuja viittasinkin tähän jo rahoitus tulee kahdesta lähteestä periaatteesta sekä pääomasta että velkapääomasta pankeista, ja jos aloitatte yrityksen, tiedätte, että teillä on ähm, kirjanpito, teillä on äh, pääomaa ja velkapääomaa ja ilman pääomaa yritystoimintaa ei voi harjoittaa. Kuten tässä herra Gellof sanoi, meillä on eh, virallinen pääomamarkkina, pörssit eh, Euroopassa. Se on likvidia, mutta ei tarjoa pk-yrityksille rahoitusta, elleivät ne 50 miljoonaa euroa liikevaihtoa saavuta tai tämän tyyppistä tasoa. PK-yritykset eivät voi näitä virallisia pääomamarkkinoita käyttää saadakseen rahoitusta. Seuraavaksi paras toiveemme on riski, pääoma, rahoitus, mutta juuri kuulimme, kuinka vaikeaa sitä on saada. Ja sitten seuraava askel ovat nämä bisnesenkelit ja Nämä ovat läpinäkymättömiä toimijoita, niitä on säädelty hyvin raskaasti että ne eivät vapaasti pääse investoimaan pk-yrityksiin jos otatte sen yhteen, että nämä ryhmät 20 miljoonaan pk-yrityksemme, jotka tarvitsevat pääomaa, investoivat, ne saavuttavat ehkäpä kymmenisen tuhatta pk-yritystä vuosittain, ehkä 10 miljard, miljardia euroa vuosittain pk-yrityksiin. Meillä on 20 miljoonaa pk-yritystä. Emme voi ajatella, että tällainen investointi riittää siihen, että ne selviävät. Jos kuvittelette näin, te olette hölmöjä. Me tarvitsemme lisää pääoma lähteitä. Jonkun täytyy rahoittaa yrityksiämme. Riski rahoitteet eivät tule rahoittamaan henkilöä, joka sanoo, minä haluan perustaa yrityksen. He tulevat mukaan vasta, kun yritys toimii. Jonkun täytyy näitä 20 miljoonaa pk-yritystä rahoittaa. Ja nyt voin kertoa, ketkä ovat kyseessä. Ystävät, perheet ja muut hölmöt. Ihmiset, jotka ö, oman omaisuutensa, ö, talonsa, asettavat pantiksi ja ottavat koko perheensä riskin alle. Useinhan yritykset epäonnistuvat. Monet yrittäjät ovat teille kertoa, että he joutuvat yrittämään kymmenen kertaa ennen kuin yritystoiminta onnistuu, ja tämä on todellisuutta. Me tarvitsemme avoimet, läpinäkyvät pääomamarkkinat, joilta pk-yrittäjät voivat saada rahoitusta. Kyseessä eivät ole vain institutionaaliset investoijat, heillä on hyvin rajattu toiminta mahdollisuus ja rajatut mahdollisuudet tarjota rahaa. Ihmiset, jotka jo toimivat pk-yrityssektorilla, kuten minä, ehkäpä te, voivat investoida sellaisiin pk-yrityksiin, jotka teidän uskoaksenne saattavat ratkaista ongelmia ja tehdä tämän yhteiskunnan kilpailukykyisemmäksi ja olosuhteet paremmiksi. Te voitte tuhansia euroja investoida Suoraan sanottuna suurin osa ihmisistä ymmärtää, minkälainen riski on, kun investoi. Hehän ostavat taloja ja niin edespäin, ja he ymmärtävät, minkälainen tilanne on, jos epäonnistutaan. Tähän tilanteeseen vastauksena ilmenee joukkorahoitus. Se on kymmenisen vuotta ollut olemassa, mutta vasta viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut ja se vastaa noin 20 miljardia pk-yritysrahoitusta vuosittain kahta miljardia viidessä vuodessa. Ei, siis kyseessä eivät ole Kyseessä eivät ole julkiset tuet, kyseessä on mikrosektorin joukkorahoitus, joka antaa rahoitusta pääomaa tai lainaa pk-yrityksille. Meillä on hyvin rajattu määrä pieniä investoijia, joita ei ole määritelty bisnesenkeleiksi eikä muiksi investoijatyypeiksi, ja viidessä vuodessa tai ehkäpä vähemmässä ajassa ovat yli 30 miljoonaa euroa investoijat pääomaa miksi meillä on tällainen mahdollisuus olemassa? Miksi ihmiset toimivat näin? Koska tämä on tehokasta, kyseessä on hyvin nopea toiminta, te voitte tehdä päätöksen, voitte tehdä investoinnin melkoisen nopeasti ja pääsette hyötymään muiden tiedoista. Monet näistä transaktioista tukevat institutionaalisen investoijan toimia, joten teillä on jo due diligence tehtynä, pääsette hyötymään siitä. Ja ihmisillä on tunne, että tällainen rahoitus on melkoisen turvallista. Luonnollisesti ongelmia on ja niihin tulee vastata. Meidän täytyy varmistaa se, että ihmisiä ei huijata niin, että he menettävät rahansa, mutta jälleen kerran kyseessä on asia, joka kuuluu elämään näin. Tulee tapahtumaan, näin on tapahtunut kaikilla sektorilla, myöskin pankkisektorilla, riskipääomasektorilla, politiikassa. Meidän täytyy mielestämme ymmärtää se, että ihmiset joilla on tulot, tavallinen elämä, pystyvät tekemään tämän tyyppisiä päätöksiä. Meidän pitäisi antaa heille mahdollisuus. Säätelyn pitäisi olla sellaista, että he voivat näin tehdä. Meidän pitäisi olla säätely, joka tekee myöskin yksityisille investoijille mahdolliseksi ähm, tulla mukaan. Näin me voisimme pankkitilillä makaavan pääoman saada liikkeelle ja saada investointeja talouteen. Nyt jos me IAF tai Kosmen kaltaisiin ohjelmiin luotamme, nehän tekivät erittäin hyvää työtä, mutta todennäköisesti nämä ohjelmat ottavat mukavan tällaisia hyvin nopeasti liittyviä, liikkuvia yrittäjiä. Näin emme pääse kaikkia yrittäjiä rahoittamaan meillä on nyt toimijoita, jotka luovat foorumeita, markkinoita, joissa ostajat ja myyjät tulevat yhteen. Ja meidän täytyy luoda tähän hiukan enemmän muotoa. Meillä on jo olemassa bisnesenkeleitä, investoijia, pankkeja, muita toimijoita, jotka näkevät tämän mahdollisuutena. Meidän täytyy luoda rakennetta ja tiedon tarjoamia etuja, jotta voimme tästä toiminnasta saada hyötyä. Ajatelkaapa pien lainoja kymmentä tuhatta lainoja PK-yrityksille. Mitä voisimme tehdä, jos voisimme nopeuttaa tätä prosessia, digitalisoida sen, voisimme paljon tehokkaammin saada rahaa liikkeelle ja rahoittaa pk-yrityksiä paljon nopeammin. Minulle tämä on erittäin tarpeen ja meidän pitäisi keskustella siitä, mitä tapahtuu, jos te sallitte tämän toiminnan. Meidän pitäisi pohtia digitaalista vallankumousta, sitä, miten se muuttaa meidän elämämme. Ehkäpä rahoituspalvelut ovat viimeinen alue, jossa tämä tapahtuu, mutta vähettäiskaupassa, jos kysytte, kuinka Amazon tai eBay ovat vaikuttaneet vaikutus on valtava. Niin hän tuhoavat suurimpia yrityksiäkin. Jos tarkastelette mediakenttää, näette kuinka digitaalinen vallankumous on sen mullistanut samoin. Ja nyt myöskin rahoituspalveluja voidaan tehdä digitaalisin toimin. Ja joukkorahoitus on yksi näistä osasista. Rohkaisen teitä siis ajattelemaan riskinottomista toisin, ajattelemaan aktiivisesti kansalaisten roolia ja pyytäisin että jos ajattelette pääsyä rahoituksen, älkää ajatelko ähm, vain esimerkiksi riskipääomaa tai joukkorahoitusta, ajatelkaa koko tätä yhdistelmää, jotka voi olla kyseessä. Ajatelkaa investoijia, kun he ottavat riskin investoidessaan pk joka saattaa epäonnistua. Heitä ei pitäisi tästä rangaista, jos he saavat tästä tuottoa. Todennäköisesti he kymmenen yrityksen investoijat, niistä viisi menee konkurssiin ja he ovat tyytyväisiä sitten, jos muista saavat hiukan tuottoa investoinnilleen. Teidän täytyy ymmärtää, että me tarvitsemme koulutusta ja koulutus alkaa lapsista, jopa kolmevuotiaista. Meidän pitää muodostaa tapoja siitä, mitä yrittäjyys on ja mitä rahoitus on. Jos tarkastelette keskuspankin julkaisemia tilastotietoja, 40-44 prosenttia kansalaisista ei osaa laskea korkoa. Kuinka voitte kuvitella, että tällaiset ihmiset eivät selviä tässä maailmassa? Meidän täytyy luoda uusi yrittäjien sukupolvi ja tämä pitää aloittaa hyvin aikaisin. Meidän pitää myöskin pohtia hallituksen työtä, kun se rahoittaa sen pitäisi sanoa, että sillä on kanssa rahoitusstrategia, yhteisrahoitusstrategia, ja jos joku on sitä mieltä, että yritys ansaitsee rahoitusta, hänen pitäisi tulla mukaan. Joukkorahoituksen kautta saatava rahoitus on jotakin, jolla voimme stimuloida pk-yrityskenttää. Kiitoksia. Well, we are very close to the reality. Kiitoksia, että olette hyvin läheinen tässä puheessanne. Ja me aloitamme nyt keskustelumme äh, esittelijästämme herra De Backer, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kahdelle puhujalle. Kiitos siitä, että olette täällä ja puhuitte näin intohimoisesti tällaista järkevästä riskinotosta. Tänään puhuimme tietysti myös siitä, miten voidaan varmistaa se, että innovatiiviset PK-yritykset voivat toimia ansaitsemassaan ympäristössä. Otan huomioon myös sen, mitä sanoitte siitä, että yksityiset sijoittajat, heidät on heräteltävä. Parlamentissa puhutaan paljon siitä, mitä julkisilla varoilla tehdään. Se voi tietysti antaa lisäpontta, mutta pk-yritykset ovat tässä myös tärkeässä Julkiset sijoittajat ovat, yksityiset <laughs> sijoittajat ovat tässä myös tärkeässä roolissa. Yksi asia, jota usein kuulen, niin usein yrittäjät sanovat, että rahoitusta saa pankkisektorin kautta. Usein yrittäjät eivät itsekään ole tietoisia eri tarjolla olevista mahdollisuuksista, joten tarvitaan uutta ajattelua, Eli pankkien kautta saatavaa rahoitusta ei ehkä tarvitse korvata, vaan sen lisäksi on saatava muunlaisia rahoitusmuotoja ja on ymmärrettävä, mikä riski pääoman ja oman pääoman ja joukkorahoituksen arvo on. Toiseksi puhuisin tästä business casesta. Puhuitte vihreästä kasvusta, clean techistä. Tämä on entistä tärkeämpi teollisen ala onko investointiympäristö jo kyllin vakaa, jotta tähän kaikkeen voidaan lähteä sijoittamaan entistä enemmän. Onko clean tech-yritykset, vihreän kasvun yritykset päässeet jo tällaiseen asemaan, koska olen sitä mieltä, että näihin aloihin on investoitava huomattavasti lisää. Sitten joukkorahoitus. Sanoitte, että että se on mielenkiintoinen rahoitusmuoto, mutta ei kuitenkaan pääoma muoto samassa muodossa kuin riskipääoma. Onko teillä esimerkkejä näistä joukkorahoitusaloitteista, miten ne ovat menestyneet niin, että on saatu myös tuottoa alkusijoittajille ja heidän sijoitukselleen? Tässä olivat alkukysymyksen. Kiitos. Our... Paljon kiitoksia varjoesittelijämme. Paul Rubik, olkaa hyvä. Ja recht herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti. Nämä esitykset osoittavat, mihin on lähdettävä. Esimerkiksi kun ajatellaan naispuolisia bisnesenkeleitä, niin onko teillä esimerkkejä siitä, miten he ovat toimineet joukkorahoituksessa? Me tarvitsemme esimerkkejä, vertaisarviointeja, parhaita käytänteitä. Tähän tarvitaan johtohahmoja, jotka osoittavat sen, miten tämä kaikki käytännössä toimii. Eli olisi hyvä saada tietoa jo olemis, olevassa olevista esimerkkeistä tai että joku tulisi julkisesti sanomaan, tiedän miten tämä toimii, mikälaisia välineitä tarvitaan, olen valmis maksamaan pien, pienen alkupääoman osaan 1000 euroa tai 10 000 euroa. Ja sitten saataisiin muita mukaan. Itse vastaisin avoimuudesta. Olisi hienoa, että tätä seurattaisiin julkisuudessa – niin, että sitten todella päästäisiin tilanteeseen, jossa tuotetut tuotteet saisivat aikaan myös tuottoa. Sitten riskinkanto, riskipreemiot. Kun ajattelemme kannustimia, niiden puutteita, minkälaisia motivaatioita voimme tähän luoda. Ihmiset ovat valmiita lottoamaan, vaikka voittomahdollisuudet ovat hyvin pienet. mutta eivät välttämättä lähde sijoittamaan muualle. Siis lotossahan vain loton pyörittäjät usein tekevät tuottoa. Eikö tässä voitaisi katsoa Junckerin suunnitelman osalta sitä, että otettaisiin käyttöön nämä 300 miljardia ja Eurooppa maksaisi sitten 30 prosenttia tähän lisää ja saataisiin julkiset ja yksityiset kumppanuudet mukaan. Tämä voisi olla sellainen vaihtoehto, joka veisi meitä eteenpäin. Hotels. Paljon kiitoksia hyvät esittelijät. Paljon kysymyksiä heräsi. Edelliseltä kysyi puhujilta jo Niitä äsken esitettiin. Nyt annan puheenvuorot. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Um Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun kysymykseni tulee niiden lisäksi, mitä on jo esitetty. Haluaisin onnitella esittelijä näistä erinomaisista esityksistä. Mutta tässä puhutaan nyt rahoituksesta, joka kohdistuu pk-yrityksiin, joilla on joku tuote, jonka ne haluavat laittaa markkinoille. Uusi tuote. Ja me tiedämme, että tuotteiden elinkaari tänä päivänä on yhä lyhyempi. Ja jos yritykset haluavat tuota elinkaarta pidentää, ja haluavat jatkaa olemassaoloa, niiden täytyy innovoida. Niiden täytyy saada kassavirtoja aikaiseksi tuotteidensa avulla ja niiden täytyy jatkuvasti pyrkiä etsimään uusia tuotteita samalla kun markkinoivat vielä markkinoilla olevia tuotteita. Tämä on kovin monimutkainen menettely. Se on vaikea suurille yrityksille, mutta vielä vaikeampaa pk-yrityksille. Eli millä tavalla voimme varmistaa sen, että joukkorahoitus ja kaikki nämä innovoivat pääoman keräämistavat linkitetään sellaiseen investointirahaston, anteeksi, joka mahdollistaa sen, että pk-yritykset voivat sitä hyödyntää niin, että meillä on kaikki nämä mekanismit, jotka on kohdistettu pk-yrityksiin, mutta meillä tulisi olla myös rakenteellinen mekanismi, joka tukee innovointia ja auttaa esimerkiksi patenttien hakemisessa. Miten tämä voidaan hoitaa parhaiten? Tähän haluaisin kuulla näkemyksenä. Kiitoksia. Would like to say... Paljon kiitoksia. Jos haluatte kommentoida laajemmin ja puhua enemmän julkisesta rahoituksesta PK-yritysten kohdalla yleisesti ottaen, sen lisäksi, että luonnollisesti vastaatte näihin kysymyksiin, nyt on tilaisuutenne. Um, yeah, several questions. Um... No, kysymyksiä tuli koko joukko. Ensin salikaminen vahvistaa pari asiaa, jotka tässä kuulin. Pankin antaman rahoituksen lisäksi on muita mahdollisuuksia, joista puhuimme. Olipa kyseessä riskipääoma, bisnesenkelit, Tässä vähän niin kuin ruskutetaan bakteereja elävään elimistöön niin, että se pysyy kunnossa. Ensin ehkä saattaa tulla kuumetta, mutta sitten oletkin paremmassa jamassa sen jälkeen. Teollisuus, joka tuottaa pääoma voi, voi toimia tässä. Kun katsotaan cleantech-teollisuutta, noin olen alan asiantuntija, erityisasiantuntija, mutta kun sitä tarkastelen, niin se on aika epätoivoinen teollisuuden ala. Se käyttää paljon pääomaa, sitä tarvitaan paljon, yksityistä rahoitusta ja myös täydentävää julkista rahoitusta, jotta voidaan varmistaa se, että rahaa tulee, mutta täytyy myös tehdä oikeita teknologisia valintoja. Tämä on uudenlainen teollisuuden tai liiketoiminnan malli, eikä ole aina selvää, miten riskipääoma tai muu pääoman, pääomasijoittajat voivat saada sitten tuottoa sijoituksilleen. Tämä nähtäneen tulevaisuudessa. Ja mitä tulee roolimallien tärkeyteen, niin sanoisin, että tämä on äärimmäisen tärkeä sekä kansallisella tasolla että myös muuten. Meillä on bisnesenkeliverkosto ja on katsottava naapurimaita. Olemme lähteneet katsomaan esimerkkejä, katsomaan miten, minkälaisia yri- tai ongelmia tai vaikeuksia yrittäjillä on ollut, mutta myös miten niistä on päästy eroon. Ja sitten joukkurahoituksen puolesta sanoisin, että usein vähimmäis... Ei tässä puhuta sadasta eurosta, vaan usein puolesta miljoonasta vähintään. Ihmiset, jotka meihin sijoittavat, eivät niin sanotusti käytä vanhaa rahaa, vaan usein kyseessä on uusi, tuore raha. Sijoittajat ovat valmiita panemaan rahat peliin, ja tämä on innovatiivista. Ihmiset ehkäpä luopuvat omassa elämässään joistakin pikkuasioista ja sijoittavat nämä varat sitten muuhun. Ja tässä komissio ja parlamentti voisivat todella auttaa, eli kannustettaisiin tällaisia roolimalleja toimimaan. Ja motivaatio sitten ja yksityisen ja julkisen mm, muodot. Se, mitä Oliver sanoi mielestäni, olisi hyödyllistä laatia tällaisia yhteisinvestointifoorumeita, katsottaisiin, minkälaiset mallit ovat kestäviä markkinoiden näkökulmasta. Jos tällaisiin hankkeisiin saataisiin julkista rahoitusta, niin olisi mahdollisesti helpompaa saada aikaan toimivia malleja. Sitten, kuten viimeinen puhuja sanoi, tuotteilla ja yrityksillä on elinkaari. Ja olivatpa kyseessä sitten bisnesenkelit tai riskipääomasijoittajat, ymmärtävät tämän kyllä. Usein katsotaan kypsempiä yrityksiä. Jos yritys on menestynyt, jossain vaiheessa se saavuttaa katon ja jossain vaiheessa sitten alkaa alamäki Tähän liittyy esimerkiksi ICT-alan innovaatiot. Tämä liittyy moneen muuhunkin. Esimerkiksi lääkkeisiin, uusiin hoitomuotoihin tarvitaan bisnesenkeleitä, riskipääomaa ja niin edelleen. Eli tarvitaan tällaista rahoitusta silloin, kun liiketoiminta alkaa laskea, jotta saataisiin aikaan uutta nousua, uusia innovaatioita. Tämä on juuri sitä, tai sen kaltaisia bakteereita, joista puhuin, joita elimistöön on ruiskutettava. Ihmiset eivät halua ulos mukavuusalueeltaan, mutta tällä tavoin ehkä voitaisiin kuitenkin saada lisäpontta jo kypsempienkin yritysten toimintaan. Voitaisiin saada tukea innovaatioille ja pk-yrityksille. Thank you very much. Um, I would just quick... Paljon kiitoksia. Um, I mean about awareness of... Minä käyn nopeasti läpi, läpi nämä kysymykset vielä pääomainvestoinnista. Euroopan komissio ja muut ovat tehneet hyvin paljon työtä tässä suhteessa. Ongelma on tietysti, että meillä on uusia yliopistosta valmistajia ja jos he eivät ole käyneet PK-yritysten rahoitus tunnilla, niin he eivät tiedä, mitä riskipääoma on. Ja useat ajattelevat, että ei kannata aja, taloutta opiskella, vaan opiskelevat vaikkapa insinööriksi, eivätkä välttämättä tiedä, mistä on kysymys. Me emme opeta näitä asioita koulussa. Koulusta ei valmistuta eikä tiedetä, valmistutaan eikä tiedetä, millä tavalla velat ja riskit pitäisi hoitaa. Tästä pitäisi aloittaa, mutta olen samaa mieltä, että meidän täytyy tässä puhua kovempaa. Onko sitten joukkorahoituksesta? saatoilla voittoa. Tietysti joukkorahoitusta on erilaisia muotoja. Se, jossa lahjoitetaan, kun annetaan rahaa, koska halutaan saada joku onnistumaan. Sitten on tällaisia palkkio äh, muoto, jossa saadaan sitten jonkunnäköinen palkkio siitä, että rahoitetaan tuota hanketta. Eli saadaan tuote esimerkiksi. Riippuu taas sitten rahoittajan motivaatiosta. Nämä eivät ole investointeja, vaan tämä on rahoitusta. Annetaan rahaa, jotta voidaan viedä tiettyä ajatusta eteenpäin. Mutta sitten meillä on pääoma, joukkorahoitusta, jossa pääomaa käytetään jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Ja jos nämä yritykset menestyvät, itse saa silloin taloudellista voittoa. Kysymys on siitä, että menestyvätkö yritykset ja saavatko ne riittävästi ohjausta. Ja tässä sijoittajan täytyy ymmärtää se, että on todennäköistä, että yritys ei kasva niin nopeasti kuin se haluaa, tai että siinä on riskejä tai se ei onnistu, joten kannattaa olla varovaisia sijoituksen suhteen. Tässä on kysymys sen tietoisuuden lisäämistä, josta täytyy myöskin puhua, varsinkin kun puhutaan vähittäiskaupoista. Ja tietysti joukkorahoituksessa lainanotto toimii erityisen hyvin. On suuria hankkeita, joita on rahoitettu tällä tavalla – Tämä on ratkaisu kaikkeen. Se on ratkaisu kunnille, kun ne haluavat rahoittaa toimintaansa. Näin on tehty jo. Pariisin kaupunki on käyttänyt joukkorahoitusta. Ja sillä voidaan saada aikaiseksi voittoa, mutta edelläkin meidän täytyy sitä ammattimaistaa. Bisnesenkelit ovat mukana joukkorahoituksessa, koska he hyvin avoimesti eivät kerro siitä, mitä tekevät. ensi viikon konferenssissa Pariisissa puhutaan näistä ja silloin Business Angels-verkoston puheenjohtaja on paikalla, koska ymmärtävät, että tässä täytyy toimia yhdessä. Meillä ei ole eh, kyllä jotain henkilöä Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentikaan ei osallistu valitettavasti. Jos halutaan luoda kannustimia pk-yrityksille, niin mielestäni ne ovat edelleen tavoitellut voiton ja maailmanmuuttamisen sekoituksia. Tämä koskee motivaatiota kaikille kaikilla pääomamarkkinoilla, joissa pienet sijoittajat ovat mukana. Kysymys ei ole aina pelkästään tuotosta. Pitäisi lupa ajatuksesta siitä, että kaikki investoinnit tehdään pelkästään siitä syystä, että saataisiin taloudellista voittoa. Ehkäpä tietyillä aloilla, mutta jos katsotaan puolta, niin näin. Siinä on muitakin tekijöitä. Tuotteiden elinkaari on tietysti tärkeä kysymys. Minulla ei ole vastausta tähän ja tiedän, että jos halutaan rahoittaa yritystä pankin kautta, niin silti se vaatii oman ponnistuksen. Täytyy mennä pankkiin, täytyy pyrkiä yhdessä hoitamaan tätä rahoitusta. Jos täytyy joka kerta anoa uusia, uutta rahoitusta, niin se on, siihen menee paljon aikaa. Joukkorahoitus on samanlainen, se toimii, mutta se merkitsee työtä, se maksaa, täytyy rakentaa verkostoja, mahdollista täytyy sitten usean otteeseen esiintyä näillä – joukkorahoitusfoorumeille, jotta saataisiin hyvä investointitaso aikaiseksi. Mutta siinä on mahdollisuus kuitenkin saada aikaiseksi pieniä rahoja suhteellisen kohtuullisella ponnistuksella joka vuosi. Ja sitä voidaan sitten käyttää uuden, uustuotteiden innovoinnin rahoitukseen. Täällä mainittiin myös se, että tietysti hallituksenkin pitäisi tehdä jotain. Olemme nähneet mielenkiintoisia esimerkkejä yksityisessä kuningaskunnasta, jossa 30 miljoonan punnan rahoitus pk-yrityksille on suotu nimenomaan joukkorahoitusalustan kautta. Tietyt kriteerit esitettiin ja tässä rinnakkain rahoitettiin sitten vähittäissektorin joukkorahoittajia. Se on oikein hyvä ajatus ja siinä on markkinat, jos markkinat päättävät siitä, mitä tulisi rahoittaa ja sitten hallitus on mukana rahoittamisessa, rahoittamassa. Se on näiden rahastojen rooli. Ja tekijänoikeuskysymyksetkin ovat esillä. Meidän täytyy tietysti keskustella siitä, mitä tässä suhteessa tehdään. Ja useimmat jotka ovat joukkorahoituksessa mukana, ei välttämättä, eivät välttämättä varasta ajatusta tai uutta innovointia, mutta se mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Jos katsotaan todellista innovointia, jolla on vaikutus, pitkäaikainen vaikutus yhteiskuntaan, niin niitä ei ole yleensä tekinoikeus suojattu. Pyörän keksijöillä ei kyllä ollut tällaista suojaa myöskään, ja me silti hyödynnämme tätä ajatusta kirjoitetun kielen keksijätkään eivät saaneet mitään copyrightteja. Me kuitenkin hyödynnämme sitä. Eli ehkäpä joitakin asioita ei tulisi suojella. Jos katsotaan vaikkapa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen menestystä, niin vaikka niillä ei ole ollut mitään suoraa tekijänoikeussuojaa, lukunottamatta pientä osiota, nähdään, että voidaan rakentaa asioita, jotka ovat todella merkittäviä, jotka saattavat muuttaa talouttamme. for your speeches and remarks. Thank you very much. And, uh... Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia näistä valaisevista huomioista. Koska minulla on uusi vastuu laatia eilisiltaisen 28 komission jäsen ja 22 valiokunnan puheenjohtajan kokouksesta yhteenveto tuon kokouksen varapuheenjohtajana. Haluaisin nyt omaa varaa puheenjohtajamme ensin varapuheenjohtajaa Patricia Tojaa pyytää astumaan kokouksen vetovastuuseen. Bene, continuiamo, continuiamo questa interessante... No niin, jatketaan tätä mielenkiintoista kuulemista. Kaksi ensimmäistä paneelia on nyt käyty läpi. Nyt aloitamme kolmannen. Ja sen aihe on eri näkökulmista, myös rahoituksen näkökulmasta äärimmäisen tärkeä. Eli se, aiheena on se, miten voidaan vapauttaa potentiaali, joka PK-yrityksillä olisi käytössään. Niin lähestymistapa olisi innovatiivinen. Etsitään siis uusia keinoja tämän valtavan potentiaalin vapauttamiseksi Euroopan talouden puolesta. Ja nyt ensin ensimmäinen puhuja, Joao Vasconcelos Lissabonista. Hän saa 10 minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. Good morning. Thank you. Uh, Hyvää huomenta, kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä kutsusta. Startup Lisboa que uh, tem como principal objetivo o on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka perustarkoituksena on tukea startup-yrityksiä Lissabonin kaupungissa. Me olemme toimineet kolme vuotta ja me olemme hautomo. Me haudomme ja tuemme. Meillä on kolme rakennusta Lissabonissa ja me teemme päivittäin mentorointityötä ja järjestämme myöskin pää- rahoitusmahdollisuuksia ja mainostusmahdollisuuksia. Me emme käsittele tietotaitoa, tiedettä sinänsä itsessään, vaan muutamme sen tuotteeksi. Meidän perustarkoituksemme on kerätä rahoitusta ja tunnistaa teknologia-alan startup-yritysten mahdollisia asiakkaita. Me aloitimme vuonna 2012 helmikuussa ja olemme tämän jälkeen noin 3000 hakemusta saaneet ympäri maailman. Me olemme tehneet töitä 28 eri maan yritysten kanssa ja me olemme valinneet no, klustereita tuemme ja noin 120 yritykselle nyt tähän mennessä tarjonneet tukea. Päivittäin teemme noin 17 yrityksen kanssa yhteistyötä. Kukin yritys saa noin vuoden ajan tukea meiltä. Yritykset, joista puhumme, olivat aluksi digitaalisen talouden digitaalisen sektorin yrityksiä, mobiili, ohjelmistoalan yrityksiä. Näin oli alussa, mutta nyt kun meillä on uusi rakennus, me tätä samaa tukimallia sovellamme yrityksiin, jotka ovat kaupan alan tai turismialan yrityksiä. Ja me tulemme avaamaan uuden keskuksen, jossa teemme töitä sellaisten yritysten parissa, jotka tarjoavat äh, tuotteita, jotka toimivat jo. Toimme noin 90 yritystä. Ja ne ovat suoraan luoneet 150 työpaikkaa Lissabonissa tämä vielä aikana jona. Lissabonissa on erittäin vakava taloudellinen kriisi. Meillä on 70 mentoria, ne ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa. Meidän mentorimme usein ovat ihmisiä, jotka ovat itse perustaneet yrityksiä. He ovat yrittäjiä, he ovat ihmisiä, jotka, ovat, jotka valitsevat Startup Lisbonin tukemat yritykset ja ovat sitten yhteyksissä näihin yrityksiin päivittäin. Usein he ovat näiden yritysten ensimmäisiä investoijia ja asiakkaita. Startup Lisbonin mentoreina meillä on ähm, eri äh, yrittäjiä, suuryritysten johtajia, maan suurimpien yritystenkin johtajia. Tätä toimintaa rohkaistaan. Me keskitymme nuoriin ja työllisyyteen me saamme hyvin paljon tukea Portugalin yrittäjiltä, lehdistöltä ja hallitukselta. Me myöskin teemme Lissabonin mm, kaupungin johdon kanssa yhteistyötä ja myöskin paikallisen pankin kanssa yhteistyötä ja he ovat luvanneet auttaa tuessa PK-yrityksille. Meillä on noin 30 yritystä, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Kyseessä ovat Microsoftin, Portable Housing kaltaiset yritykset, jotka tarjoavat myöskin tukeaan. Yrittäjät, kuten sanovat, edustavat 28 eri kansallisuutta ja noin 20 markkina-alueella toimivat. Startup Lisbon tähtää johonkin, joka mielestäni ansaitsee huomion ei vain Portugalissa, mutta muuallakin Euroopassa. Me pyrimme käyttämään ekosysteemin voimaa yritykset ainakin niillä aloilla, joita me tuemme, jolta meillä on kokemusta, eivät vain oman innovointinsa avulla kasva, vaan myöskin investoijiensa ja asiakkaidensa tuella. Tästä hyviä esimerkkejä on Silicon Valleysta. Monet Silicon Valleyn yritykset itse asiassa syntyvät Bostonissa ja sitten muuttivat. Ja tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi tarkastella mielestäni. Me olemme olleet Euroopassa mukana äm, tieteen tutkimukseen ja tietotaidon kehittämisessä. Ja nyt tärkeää on se, että siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Me investoimme ja käytämme samantyyppisiä resursseja ä, äh, asiakaspohjaisen tutkimuksen ä, äh, tekemiseksi sellaiseksi, joka luo resursseja ja työpaikkoja. Portugalissa yliopistot eivät tuota yrittäjiä erityisesti. Meillä on myös teknisen alan yliopistoja. Ja ne toimivat myöskin Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Insinööritieteen niin edustajat saavat ulkomailta paremmat ähm, palkkamahdollisuudet. Meillä on hyvin paljon työttömyyttä Portugalissa. Tämän vuoksi on vaikea vakuuttaa ihmiset siitä, että heidän pitäisi jäädä maahan, jos he tietävät saavansa parempaa palkkaa muualla, mutta tämä on jotakin, minkä parissa teemme töitä. Monet yrittäjät ovat nuoria, keski-ikä on 28 vuotta. Heillä on omaa kokemusta, ovat toimineet McKenzie Goldman Sachsilla tai ähm, teleoperaattoriyrityksillä. Jos he menettävät työpaikkansa, he usein päättävät itse perustaa yrityksen. Tämä on kaikkein yleisin tie yrittäjyyteen. Luonnollisesti ihmisillä on myöskin sellainen elämäntilanne, jossa heillä on mahdollisuus yrittää epäonnistua, koska perhe tai perheen omaisuus ei vielä ole vaarassa. Portugalissa me olemme tarkastelleet ähm, yrittäjän rahoitusta. Me teemme tätä työtä yhä vieläkin Startup Lisbonissa. Me teemme yliopistojen kanssa yhteistyötä ja pyrimme näkemään sen, mikä tuottaa tuloksia. Akateeminen maailma on ideaali ympäristö tuotteen luomiselle, mutta se ei ole välttämättä ideaali ympäristö yrityksen perustamiselle. Yritysten täytyy toimia ulkopuolisessa maailmassa paikallisyhteisön kanssa. Ja yrittäjäkokemus ei ole aina aivan sama kuin se, jota yliopiston piirissä on. Meidän pitää kehittää startup-yritysten ekosysteemi, kuten olemme Startup Lisbonissa tehneet. Me olemme laatineet vuonna 2015 varalle suunnitelmaa. Me olemme vi- kolmisen viime vuoden kanssa tehneet ähm, aikana tehneet yliopistojen kanssa yhteistyötä ja meillä on hautomoja eri aloilla, eri talouden aloilla ja jokainen näistä tekee töitä eri järjestöiden, eri mentoreiden, eri investoijien kanssa. Me pyrimme varmistamaan sen, että kaupungin neuvosto ja paikallishallinto on tärkeässä roolissa yrittäjyydessä, digitaalisessa taloudessa, avoimessa maailmassa. Me pyrimme myöskin ottamaan mukaan yliopistot, ei vain Portugalissa, mutta myöskin Yhdysvalloissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myöskin pyrimme ottamaan kaupungin johdon mukaan me havaitsemme, että meidän täytyy myöskin varmistaa se, että suuret yritykset ovat mukana. Teknologia-alan startup-yritykset eivät ole vain suurten yritysten alku. Ne ovat myös suuri innovaation lähde. Suurten yritysten täytyy ymmärtää se, että mitä enemmän innovointeja saadaan startup-yritysten piiristä, sitä enemmän tämä hyödyttää heitä pitkällä aikavälillä. Jos tarkastelette Silikon välin tilannetta, teidän täytyy tarkastella kenttää ulkopuolelta. Ehkäpä Portugalissa tulevaisuudessa pystymme kilpailemaan Silikon välin kanssa. Meidän täytyy varmistaa se, että yrittäjyys ei ole jotakin, mikä nähdään itsestäänselvänä, monet ajatukset ovat sellaiset, että niitä tulee testata ennen kuin niitä voidaan soveltaa. Ja me tarvitsemme yrityksiä tähän ja tarvitsemme ajatuksia, joita voidaan toteuttaa. Yrittäjät eivät välttämättä löydä tähän rahoitusta ja yritysten valtioiden täytyy luoda ympäristö, jossa yrittäjillä on mahdollisuus testata tuotteita ja saada rahoitusta. Tämä on ensimmäinen tämän tyyppinen hanke Euroopassa myöskin Portugalissa. Ja me pyrimme varmistamaan sen, että kansallisille markkinoille tuodut tuotteet voivat myöskin kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Meillä tulee olla kansainväliset standardit ja ympäristöstandardit. Me tarvitsemme innovoimampaa lähestymistapaa jäsen maalta. Startup-yritykset täytyy ottaa paremmin huomioon sillä nehän vastaavat noin 50 prosentista yrityksistä. Jos tarkastelette vuosia 2008 2010, 40 prosenttia yrityksistä meni konkurssiin ja me ähm, Euroopan politiikan toimijat olemme vastuussa. Tässä olen vastuussa myöskin siitä, että rohkaisemme nuoria yrityksiä ja niiden kehitystä. Viime kuussa yksi yrityksistämme voitti Startup-palkinnon ja tämä palkinto on Startup Lisbonin tukema portugalisten yrittäjien rahoittama. Tämä on hyvin rohkaisevaa. Meidän roolimme ja meidän taistelumme päivittäin on se, että me pyrimme varmistamaan, että yrityksille on mahdollista startup-yrityksistä kehittyä digitaalisessa teollisuudessa suuremmaksi eurooppalaisessa yrityksessä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Vaskon selvästi. Seuraavaksi puheenvuoron saa Oliver From Kasselin yliopistosta. Tässä on viitattu yliopistojen rooliin, rooliin ja myös niiden kapasiteetin rajoihin siinä, miten ne voivat viedä tilannetta eteenpäin, mutta ehkäpä te voitte antaa meille nyt vastauksia tähän liittyviin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Ja, sehr Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitoksia kovasti mahdollisuudesta saada kertoa teille Kasselin yliopiston toimista. Viime vuonna Saksan liittohallitus valitsi Kasselin yhdeksi tällaiseksi perustajaksi yliopistoksi, yritysten perustamisessa siis johtoaseman olevaksi. Kertoisin teille, minkälaisia rakenteita mielestämme tarvitaan, jotta yliopistot voivat edistää ja tukea yritysten perustamista. Yhtäältä kerron teille, miten korkeakoulutasolla voidaan todella saada aikaan entistä enemmän yritysaloituksia ja minkälaisia toimia tähän liittyy toisaalta. Tietopohjaisessa yhteiskunnassa uusia yrityksiä syntyy innovaatioiden ja erilaisten toimintamallien perusteella usein tausta on akateeminen, koska tässä on tehty tutkimusta, tai koska fiksut tutkijat luovat uusia toimivia malleja. malleja. Eli usein yrittäjillä on akateemista taustaa. Tämä ei ole ristiriitaista ja siksi yliopistoilla on merkittävä rooli siinä, että tulevaisuudessa syntyy entistä enemmän yrityksiä ja pk-yrityksiä. Määräävää on se, että yritysten kehittäminen, yrittäjyys ovat strategisesti yliopiston ohjelmassa tärkeällä sijalla. Tiedon siirto on tässä äärimmäisen tärkeää. Yliopistot tunnustavat tämän jo varsin laajasti, mutta kaikkialla ei ole vielä tunnustettu sitä, että yritysten perustaminen ei ole vastakkaista tutkimukseen usein usein yritykset tekevät kuitenkin tutkimus, tutkimuksen kanssa yhteistyötä, syntyy tällainen biotooppi ja tämä kaikki tukee kehitystä myönteisellä tavalla. On päästävä siihen, että tutkimuksessa etsitään aktiivisesti tällaista yrityksen perustamispotentiaalia. Haluamme ajatus- ja mm, yrityskulttuuria, ja tämän tulee olla olennainen osa yliopistojen toimintaa. Tämä ei tarkoita mm, pakotetta tai velvoitetta, mutta edistää ajatusten eteenpäin viemistä. Yliopistojen on näytettävä, kuinka yhteiskunnallisesti merkittäviä ne ovat, koska verorahoja käytetään miljardien edestä yliopistojen toimintaan. Tutkijoiden on pohdittava myös sitä, mitä tutkimustuloksilla voidaan käytännössä saada aikaan. Ja ajatuksia on vietävä järjestelmällisesti eteenpäin. Kasselissa yrittäjyystoiminta ja ajattelutapa on linkitetty kaikkiin opintoihin. Tämä ei mm, kapealaisesti koske vain mm, yritysliiketoimintaa, vaan sitä, että nuori, nuoria kannustetaan kehittämään hankkeita ja toteuttamaan niitä myös käytännössä. Tällainen yrittäjyyskyky on tarpeen silloin, kun perustaa yrityksen, mutta myös silloin, kun on työssä suuressa yrityksessä tai muussa yhteydessä. Näin voi esimerkiksi paremmin arvioida riskejä ja varautua niihin. Ja näin, jos toimitaan laaja-alaisesti, niin eri tiedekunnissa voidaan myös hyväksyä tällainen toiminta. Usein suhtaudutaan torjuvasti liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen, mutta jos tähän suhtaudutaan laaja-alaisemmin perustellaan paremmin, niin silloin hyväksyntäkin on laajempaa. Ja on järkevästi pohdittava sitä, miten yritysten perustamista voidaan integroida yliopiston toimintaan entistä paremmin. Totta kai Tämän tulee olla sopusoinnussa tutkijoiden etujen kanssa ja siksi on tärkeää, että yliopistot itse harjoittavat tätä toimintaa. Esimerkiksi hautomojen ei tulisi olla kolmansien tahojen pyörittämiä, vaan itse yliopistojen pyörittämiä. Jos kampukselle lähdetään perustamaan tällaisia perustamiskeskuksia ja hautomoja, tämä on selkeä merkki sitten yritysmaailmaan siitä, että yliopistot ovat tiiviissä osassa yritysten toimintaa. Niitä ei ainoastaan siedetä osana sitä, vaan ne ovat keskeisessä roolissa. Sitten toinen osa puhettani koskee potentiaalin hyödyntämistä ja sitä, miten tätä kaikkea voidaan edistää. Yritysten perustamiseen liittyy tässä mielessä kaksi riskiä. Ensinnäkin siis se, että kehitetään tuotteita, joita kukaan ei tarvitse. Tämä näkyy kaikkialla, mutta erityisesti tieteessä. Tutkimu- tutkijat kehittelevät kammioissaan omia ajatuksia, mutta eivät välttämättä katso sitten käytännön tarpeita. Ja tämä on ensisijainen tehtävä kun perustetaan uutta. Eli on huolehdittava siitä, että vaikka kyseessä olisi vasta hyvin raakilemainen ajatus, niin otetaan huomioon se, miten se viedään ulospäin, luodaan yhteyksiä, saadaan palautetta niin, että tutkijat eivät yksinään laadit suunnitelmaa puoli, puolen vuoden ajan, vaan heti lähdetään kampukselle, heti lähdetään todellisuuteen ja kysytään ihmisten mielipiteitä ja sitä, kuinka paljon he olisivat kenties valmiita maksamaan tuotteesta. Eli on otettava selvää. Tämä on toiminut menestyksekkäällä tavalla Kasselin yliopistossa ja myös muualla. Meillä on tällaisia ideakilpailuita. Emme pohjaudu pelkästään liiketoimintasuunnittelukilpailuihin, vaan etsimme parhaita ajatuksia. Etsitään julkisuutta ja pyritään luomaan yhteyksiä esimerkiksi vakaisiin pitkään toimineisiin yrityksiin. Ja toinen tärkeä asia on, että nuoret yritysten perustajat todella ottavat yhteyttä ja linkittyvät vakiintuneeseen liike- toimintaan. Vakiintunut teollisuus voi kenties löytää yliopistomaailmasta tuotteita, jotka voivat vahvistaa niiden omaa kilpailukykyä. Esimerkiksi sellaisten tahojen kanssa, jotka toimivat samalla alueella, voi syntyä luottamuksellinen suhde ja tätä kautta hyvää toimintaa Meillä on tällainen yritysneuvosto Kasselissa ja siellä nuoret yrittäjät saavat säännöllisesti mahdollisuuden esitellä omia ajatuksiaan ja tätä kautta saadaan uusia toimeksiantoja. Ja toiseksi markkinariskien lisäksi on olemassa rahoitusriskit. Tästä on puhuttu jo paljon, joten en lähde toistelemaan näitä asioita, mutta viittaisin kuitenkin vielä yhteen asiaan, joka tuli puheeksi edellisessä paneelissa, eli tämä joukkorahoitus. Joukkorahoitus on erinomainen väline alkuvaiheessa oleville yrityksille. Joukkosijoitus, sijoittaminen, se on toinen mahdollisuus. Tässä ei ole kyse pelkästään rahan lisäämisestä, vaan myös siitä, että saadaan markkinayhteyksiä. Sitten on tuotteiden esirahoitusta. Tuotteita rahoitetaan ennen kuin niitä ollaan saatu markkinoille. Ja me ensimmäisenä yliopistona laadimme ja loimme tällaisen alustan. Tämä edesauttaa sitten toimintaa myös muualla, pankeissa ja muiden rahoittajien keskuudessa, kun ne näkevät, että on valmiita tahoja rahoittamaan tällaisia kehiteltäviä tuotteita. Eli tässä voidaan vain vedota kaikenlaisiin toimiin poli- politiikan tekijöiden suuntaan. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitoksia huomiostanne. Grazie per questa. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Nyt sitten Karla van Strenberg, joka edustaa belgialaista äh, tahoa. This is better. Good morning. Um, thanks for giving me the floor. Kiitoksia. Erityiskiitos Philip de Wackerille, joka kutsui minut tänne paikan päälle kertomaan teille belgialaista innovatiivisesta yrityksestä. Materialize on Alkuperältään belgialainen yritys. Se perustettiin vuonna 1990. Wilfried van Krana, joka on edelleenkin meidän toimitusjohtajamme ja joka perusti yrityksen neljän yliopistoystävänsä kanssa. Yritys on kasvanut huomattavasti. Me, that, Olemme nyt Nastakissa tämän vuoden alusta lähtien, mutta perustavanlaatuiset asiat eivät ole muuttuneet. Me olemme edelleenkin hyvin pitkälti yrittäjäjohtoinen yritys. Haluamme kehittää edelleenkin teknologiaa ja tuotteita ja haluamme tutkia uusia horisontteja sen suhteen, mitä teknologialla voidaan saada aikaiseksi tulevaisuudessa. Toiseksi me ehdottomasti pyrimme tuottamaan uutta teknistä innovointia. Tämä näkyy selkeästi niistä eri tuotteista, joita teemme. Kolme, se näkyy 3D-printauksesta, 3D-tulostimista. Tässä kuvassa näette esimerkin siinä, mikä on ollut tällainen lääketieteinen malli 3D-tulostimesta 90-luvun alusta. Siinä näette erittäin karkeapintaisen tulosteen, joka silloin oli hyödyllinen tutkijoille, jotta nämä pystyisivät parantamaan potilaiden hoitoa, mutta osittain rahoituksen ansioista Euroopan unionilta olemme jatkaneet tuon teknologian parannusta ja tänä päivänä päässeet tilanteeseen, jossa saatetaan tulostaa esimerkiksi tämän kaltaisia asioita, joka on tehty lääketieteellisen kuvatiedostojen perusteella. Se toimii myös perusteena implantille, joka auttaa ihmisiä, joilla on eri sairauksen aiheuttamia haittoja. Ja ennen kuin ehkä siirryn käsittelemään tätä tutkimus- ja kehityspuolta, niin toinen esimerkki, joka nähtiin tässä ruudulla, on kuulolaitteisiin liittyvä kysymys. Kuulolaite teollisuus on yksi ensimmäistä, jonka olemme tunteneet, joka viimeisen vuosikymmenen aikana on täysin siirtynyt perinteisestä valmistuksesta 3D-tulostukseen. Sitä me ollaan, me ollaan meidän auttaneet ja myös muut toimijat markkinoilla. Tutkimus- ja kehitystyö on oleellinen meidän yrityksissä. Me investoimme edelleen jatkuvasti suuren osan liikevaihdostamme tutkimukseen ja kehitykseen. Me emme rahoita sitä itse täysin. Hyvin suuri osa tuossa tutkimus- ja kehitystyön rahoituksesta tulee EU-rahoittamista tutkimushankkeista, joiden avulla on kyetty toteuttamaan eri erityisen hienoja teknisiä toteutuksia. Puheaikani on rajallinen, joten hyvin lyhyesti tässä kuvaus siitä, mikä on 3D-tulostus. Se on tapa valmistaa fyysisesti kosketeltavia tuotteita, joka toimii perinteisten valmistusmenetelmien sijaan niin, että tuote rakennetaan kerroskerrokselta lisäten siihen tuotantomateriaalia. Jos halutaan ryhtyä 3D yrittäjäksi, niin kysymys on siitä, millä tavalla se tapahtuu ja kaikki tämä hypetys, joka sen ympärillä pyörii, niin ihmistä helposti ajattelee tätä 3D-tulostus on vain sitä, että ostan koneen, painan nappia ja siinä tuote on. Ja näin ehdottomasti asianlaita siis ei ole. Me sanomme aina niin, että tuote tulostaa sen, mitä siihen syötetään. Jos sinne syötetään moskaa, niin moskaa tulee ulos. Ja näin Tässä näytetään se, millä tavalla nämä koneet laitetaan ja tuotan niitä, että sitten niitä asennetaan ja sen jälkeen ne myydään. Tämä on yksi tapa, jolla yritys voidaan aloittaa 3D-tulostamisessa. Se ei kuitenkaan ole ainoa tapa. Talouden digitalisoinnissa on nähtävissä se, että tässä on selkeitä muita mahdollisuuksia yrityksen aloittamiseen. Yksi niistä on tällaisen netti alustan rakentaminen, jossa suunnittelijoilla on mahdollisuus ladata sinne suunnitelmansa, se rakennetaan ja lähetetään ja tämän avulla saadaan uusia yrityksiä. Olemme saaneet nähdä, että meillä on asiakkaita tässä ja se on vienyt tilanteen siitä, että tuotteita printataan vain itselle, ystäville ja perheille, vaan aloitetaan ihan yritys ja pohditaan sitä, millä tavalla voidaan varmistautua, että omat tuotteet saavat levitystä kautta Euroopan. tämän alustan avulla, joka minulla on käytettävissä. Riippumatta mitä teemme, onpa kyseessä sitten lääketieteelliset sovellukset, teollisuuden sovellukset tai yrityksiltä kuluttajille tapahtuvaa yhteydenpito, niin tärkein osa koskee tekemämme työn laatua. Ja koska tässä nyt puhutaan edelleen suhteellisen uudesta teknologiasta, tässä on tiettyjä puutteita ja tiettyjä ongelmia, joista pyritään päästä eroon, joista pyritään pääsemään eroon. Mutta kun otetaan huomioon, mitä haasteita meillä on, me pyrimme päästämään niiden yli ja pyrimme samalla varmistautumaan siitä, että valmistamien tuotteiden laatu on huippuluokkaa. Nyt lähden pois tuosta itse Materialize-yrityksen tarinasta ja siitä, millä tavalla teknologiaa käytetään uusien yrityksen synnyttämiselle ja kertoa sen sijaan teille haasteista, jota meilläkin ei pk-yrityksenä, mutta innovatiivisena yrityksenä kuitenkin on edessämme. Ja koska olen yrityksemme johtoportaassa, niin voin kertoa näistä haasteista. Mainitsen niistä vain joitakin. 3D-tulostus tuo mukanaan mahdollisuuden tulostaa minkä hyvänsä suunnitelman. Siitä tehdään digitaalinen tiedosto ja se printataan. Tässä nähdään Super 8 kuution tulostussuunnitelma, jota on käytetty esimerkiksi Super 8 elokuvissa. Ensimmäinen tällainen tuotettiin esimerkiksi, niin, että sanoin piirrettiin ja tulostettiin. Ja lainsäädäntö tässä suhteessa on erittäin epäselvä sen suhteen, mitä mikä meidän vastuumme on tämän yrityksen, tämän tuotteen valmistajana ja mitä mahdollisesti vastaamme myöskin tekijänoikeuskysymyksissä. Toinen haaste. Tässä nähtävä laite on niin sanottu leikkauksen ohjain. Se printataan, tulostetaan kolme ulotteisena lääketieteellisen tiedon pohjalta – sitä valtava apu kirurgille, kun hän tekee ortopedisia leikkauksia. Sen avulla voidaan valmistautua siitä, että aina kun hän ryhtyy leikkaamaan luumurtumaa, niin voidaan valmistautua siitä, että tuon implantin koko tähän käyttää on oikea. Leikkaus aika rajallinen ja sen seurauksena myöskin toipumisaika on lyhyempi ja infektiovaara matalampi. Tässä oleva suuri haaste on se, että edessämme on uusi asetusluonnos, joka koskee lääketieteellisiä välineitä, jossa on uusia asetuksia, jotka koskevat räätälöityjä lääketieteellisiä laitteita, jotka meidän näkökulmastamme katsoen – koska on tärkeää tekee markkinoilla, aiheuttaa todellisia turvallisuusongelmia potilaille. Sillä mitä lainsäädäntökehitystä ei ole tässä asetuksessa, joka koskisi potilaskohtaisia välineitä, jotka valmistetaan laajamittaisemmin. Kolmas haaste. KVD-tulostus tarkoittaa räätälöintikäsitteen uudelleenmuokkausta. Ja jos lainsäätäjät ovat avoimia sille, että pyritään ymmärtämään sen valtava lisäarvo, joka tämä saattaa tuoda harvinaista sairauksista kärsiville potilaille, vaan varmistautua siitä, että näiden välineiden valmistajat voivat toimia eurooppalaisilla markkinoilla, eivätkä pelkästään kansallisilla, sillä näiden innovoivien lääketieteellisten välineiden pääsy markkinoilla on erittäin vaikeaa monissa tapauksissa. Se johtaa myöskin kafkamaisiin tilanteisiin, jossa Euroopan unionin rahoitus on oleellista, mutta pelkästään mahdollisuus on tehdä tämä, mitä haluaa tekevänsä. Jos te rahoitatte tai yhteisrahoitatte uutta teknologiaa, mutta sen jälkeen ette mahdollista lainsäädännöstä kehystä, jos näitä uusia tuotteita voidaan viedä markkinoille. Se on täysin absurdia ja se on myöskin sääli. Sen seurauksena hyvin monet ihmiset, jotka olisivat voineet saada todella merkittävää lisäarvoa innovoivista lääketieteellisistä keksinnöistä, eivät voi niitä hyödyntää. Tämä on se implantti, joka minulla on. Se on lonkkaimplantti. Tämän tulostamisen menee noin 5 tuntia, sen suunnittelu on noin 95 tuntia. Kyseessä on teknologia, jota rahoitettiin kuuden vuoden ajan Löövenin yliopistossa yhteistyössä Materialize-yrityksen kanssa ja Mobilife-yrityksen kanssa olemme auttaneet sataa, sataa potilasta Euroopan unionissa tämän tuotteen avulla. Ja nyt lainsäädäntö kieltää Belgian sosiaaliturvalainsäädännön puitteissa tämän tulevan markkinoinnin. Tähän on laitettu hintarajoite, mikä tekee valmistamista mahdotonta. Se on sääli. Ja vaikka päästäisinkin tämän Belgian rajoitteen yli, silloin meillä edessä me ehkä olisi sama prosessi kaikissa muissa maissa, niin se on kyllä todella sääli. Tuo asia pitäisi korjata. Ja lopuksi hyvin nopeasti haluan näyttää tämän verkossa olevan sovelluksen, jonka olemme ottaneet käyttöön. jossa pohdimme myöskin tätä valmistajan vastuuta, jos näiden tuotteiden myymistä jatketaan. Olen maininnut nyt nämä useat eri haasteet ja kiitoksia. Grazie. Grazie, abbiamo anche raccolto la sua... Kiitoksia. Otamme vastaan myös sen, mitä sanoitte huolestuneena tästä direktiivistä, joka liittyy lääkinnällisiin laitteisiin. Ymmärrämme ja tiedämme, mitä tälle lainsäädännölle ollaan tekemässä. Nyt kollega De Bakker saa puheenvuoron, sen jälkeen Kallas, ja katsotaan sitten siitä eteenpäin, ketkä ovat seuraavat puhujat. Paljon kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia kolmelle puhujalle näistä eh, hyvin vahvoista viesteistä. Eh, tämä on myöskin syy, miksi halusimme tämän kuulemisen järjestää. Me halusimme kuulla niistä ihmisiltä, ihmisiltä äm, kantoja, jotka näitä äm, toimia todellisuudessa toteuttavat, ja me haluamme saada heidät yhteyksen Euroopan parlamentin ja instituutioiden kanssa. On se selvää, että me pyrimme ottamaan monia asioita huomioon, ja meidän tulee ottaa huomioon myöskin innovatiivinen sitten pk-yritysten rooli huomioon, mutta me emme tässä aina onnistu. Minulla olisi pari kysymystä tähän liittyen aivan aluksi liittyen teknologian siirtymään. Te olette sitä mieltä, että Euroopan unioni ei onnistu ähm, patentteja muuttamaan tuotteeksi yhtä tehokkaasti kuin monet muut alueet. Äh, monet ähm, aloitteet tämän eteen on tehty, äh, monet äh, yliopistot, Monet laitokset pyrkivät tässä teknologian siirtymässä auttamaan, mutta tämä ei ole helppoa. Meillä on myöskin paljon korkeamman tason aloitteita, kansallisen tai Euroopan tason aloitteita. Aivan yksinkertainen kysymys. Uskotteko te, että tämän teknologian siirtymisen pitäisi mm, pysyä lähellä yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, vai pitäisikö meidän rakentaa kansallisella tai Euroopan tasolla verkostoja, jotka auttaisivat? Olisiko tämä avuksi? Toinen kysymys kysymykseni liittyy asiaan, jota kaksi teistä jo käsittelikin. Luonnollisesti, kun tuotteita halutaan saattaa markkinoille Euroopan tasolla, markkinat eivät vielä ole valmiit. Tämä on asia, joka meitä huolestuttaa suuresti. Nyt kriisin aikana myöskin jäsenmaat ovat melkoisen protektionistisia sen sijaan, että avaisivat markkinoitaan. Ja tämä on jotakin, mikä meidän pitäisi ITRE-valiokunnassa ottaa huomioon. Tämä on tärkeä oppi. Sitten viimeinen seikka haluaisin materiaalisista kysyä. Seuraavaa teillä on äm, ollut kaari, joka vienyt tiedet äh, alkuvaiheesta pörssiyritykseksi. Mikä, kaikkein, mikä osa tässä kasvussa oli kaikkein vaikeinta? Missä vaiheessa oli vaikeinta toimia? Aivan alussa, kasvuvaiheessa vai nyt? Teillä on yhä vaikeuksia, joita kuvasitte, mutta uskoisin, että eri kasvukaaren vaiheissa ongelmia oli. Missä vaiheessa teillä on kaikkein suurimpia vaiheita? Alussa, kasvuvaiheessa vai myöhemmin? Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kallas. Kiitos, kiitos näistä esityksistä. Esittäisin kysymyksen nyt käsittelyssä olevan EUn lainsäädäntöön ja kauppasalaisuuksiin. Komissio havaitsi vaikutusten arvioinnissaan, että pk-yrityksille ja startup-yrityksille, koska niillä ei ole kovinkaan paljon resursseja omien ja patenttiensa suojelemiseen, niin tämä olisi hyvä asia. Näettekö te että tämänkaltainen kauppa- ja liikesalaisuuksien suojelu voisi johtaa muihinkin asioihin. Grobarczyk. Let me... Grobarczyk. Eh, dziękuję bardzo. Puhun kieltäni. Ja chciałbym na wstępie zapytać e, pana Vasko. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kysyä Valkon Sesalta hautomoihin liittyen. Nämä hautomot, joita te olette perustaneet, joita teillä on Lissabonissa, minkälaisia ongelmia niihin liittyy? Sanoitte, että nuoret eivät halua aloittaa omia yrityksiään monista eri syistä, joita luettelitti. Yksi niistä oli se, että palkka on matala. Palkkahan ei oikeastaan ole tässä ongelmakysymys, sillä he itse työllistävät itsensä, mutta näin käsitin se, mitä sanoitte. Voisitteko kertoa meille ehkäpä, mitkä syyt teidän mielestänne ovat sen takana, että mahdollisuuksia startup-yrityksille ei ole? Ja sitten minulla olisi myöskin Dr. Fromille kysymys. Te sanoitte, että nyt on tulossa päätökseen sellainen kausi, jona tutkijat kehittelevät omaa yritysmalliaan ja perustivat oman yrityksensä itse. Voisitko kertoa, mikä tieteentekijän rooli pitäisi nyt olla – bisneskentällä ja yritysten kehityskentällä. Sitten ähm, Roa kun kehitetään yritystä, onko mielestäni tärkeämpää se, että meillä on vahva Euroopan unionin säätelyä vai säätelyn purkua? Sitä, että me poistaisimme näitä rajoituksia, joita säätely välillä aiheuttaa. Mikä teidän kantanne yrittäjänä tähän on? Kiitoksia. Grazie. E l'ultimo intervento per ora. Kiitos. Nyt sitten ainakin tässä viimeinen puheenvuoro. Surinjo. Kiitoksia. Minäkin puhun omaa kieltäni. Haluaisin onnitella kaikkia puhujia. Heidän esityksensä antoi meille toivoa tulevaisuuteen ja Eurooppa vaikeuksista huolimatta voi olla eturintamassa, kun tapahtuu uudelleen teollistamista. Tässä on luotu Portugalissa hyviä yritysmalleja ja uskon, että yhteistyössä muiden kanssa voisimme luoda tällaisen Euroopan laajuisen verkoston. Ja uskon, että Euroopan pitäisi etsiä kumppaneita yrittäjyydessä. Ja haluaisin kysyä puhujilta, mitä he odottavat EUn lainsäädännön aloitteilta, joilla tuetaan tällaisia verkostoja. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Tuetaan sitä, mitä on jo olemassa. On katsottava, mistä, mitä on vielä parannettava. Kiitoksia. Nyt sitten loppupuheenvuorot ja vastaukset. Pyytäisin teitä rajoittamaan puheaikanne noin kolmen minuuttiin ja vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. selos ensin. Bom, eh, respondendo à sua pergunta de barreiras ao Yritän vastata yrittäjyyden esteisiin liittyviin kysymyksiin, siihen miksi yrittäjillä enempää. Minun kokemukseni on se, ja olen ollut, olen ollut mukana tällä alalla jo jonkun aikaa, on tuhansia syitä tähän, ja on joitakin, joita voidaan kyllä varmasti muuttaa, jotka eivät ole kulttuurisidonnaisia – tai sosiaaliseen omaantuntoon liittyviä kysymyksiä tai siihen, että ihmiset eivät halua ottaa riskejä tai pelkäävät konkurssia. Te lainsäätäjinä ja poliitikkoina voitte tietysti muuttaa lainsäädännöllisiä esteitä tai rahoituksen saannin esteitä. Ja esimerkiksi Portugalissa on tärkeää se, ettei vain avata yritystä, mutta että se voidaan lakkauttaa ilman, että siitä aiheutetaan valtavia kustannuksia. Se, millä tavalla yritykset perustetaan ja millä tavalla ne lakkautetaan, liittyy siis. Kun katsotaan tuloksia, niin ehkä useat teistä eivät sitä tiedä, mutta Lissabonissa ja Portugalissa – Haluamme lyhyen aikavälin tuloksia, sillä se tilanne, jossa olemme nyt taloudellisesti katsoen, rohkaisee tähän. Olemme siis työskennelleet yhdessä yliopistojen kanssa, miltei kaikkien niiden kanssa. Ja ne ovat yhä innostuneempia tästä kuviosta. Monet nyt sanovat, että on olemassa vaihtoehto, että perustaa oma yritys. Oma vaihtoehto on omien unelmien toteuttaminen, eikä toisten unelmien toteuttaminen. Ja olemme näkemässä ehkä tuloksia tästä. Kolme vuotta sitten, jos Lissamonissa olisin mennyt kouluihin kysymään, miten moni haluaa perustaa oman yrityksensä, niin vain 4-5 prosenttia olisi nostanut käden, kätensä. Ja nyt ollaan 40 Lissabonissa. Varsinkin se, mitä ihmiset aiemmin halusivat, on mennä Goldman Sachsille tai Wall Streetille töihin. Nyt kun he valmistuvat yliopistosta, he haluavat ryhtyä Steve Jobsiksi. Asiat muuttuvat siis ja ne muuttuvat yhä edelleen. Haluaisin kiittää edustaja Sorinjoa näistä kommentoista. Hän on aivan oikeassa. Ja työskentelemme Raakan valtuuston kanssa startup-yritysten parissa. Startup Lissabon ei ole saanut euroakaan yhteisörahoitusta tähän mennessä, ei komissiolta eikä hallitukselta. Eri syistä. Ei siitä syystä, että me tätä vastustaisimme. Mutta koska tässä ei ole oikeutta kaikkiin eri rahoitusmuotoihin. Lisäksi Lissabon on se alue, jossa meillä on suurin osa yliopistoista, jossa meillä on tutkijoita, jossa meillä on eniten tiedettä, jossa meillä on eniten tätä Yrityskapasiteetti ja Siitä syystä Lissabonissa asia on toiminut niin hyvin. Mutta emme ole me yhteisrahastosta saaneet. Jos haluatte sen muuttaa, niin minun uskoakseni te voisitte olla mukana kovasti luomassa työpaikkoja sekä Portugalissa että Euroopassa. Näin vapautettaisiin myös useiden nuorten ihmisten potentiaalikäyttöön. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten professori Oliver Fromm. Ja, Sie hatten gefragt. Niin, kysyitte siitä, miten hankalaa Euroopassa on saada patentteja tuotteille. Usein patentit ovat hyvin kaukana markkinoista niin kutsutusti. Tarvitaan osoitusta siitä, että jokin keksintö todella toimii, tarvitaan prototyyppi, jotta voidaan saada sitten markkinakelpoinen tuote. Ainakin saksalaisissa yliopistoissa ei, siis meillä on puutetta resursseista, emme saa tällaiseen toimintaan tukea valtiolta, eikä välttämättä tieteentekijöillä ole taitoja näiden asioiden edistämiseen. Se, että tutkimuksen tuloksia saadaan markkinoille, pystytään tekemään jatkotutkimusta, niin tässä tavalla on kyseessä kaksi eri maailmaa ja tämä validointiprosessi ei ole liittynyt kovinkaan paljon tutkimustyöhön. Eli tämä budjetti ja patenttien hakeminen ei ole ollut tutkijoiden ydinosaamista. Tämä on hyvin riskialtista toimintaa ja tämä olisi myös hallitusten vastuulla oleva kysymys. Tähän tarvitaan lisärahoitusta ja myös EUn toimia. Tarvitaan tällaista validoinnin edistämistä eri, erillisenä toimintana. Sitten näistä esteistä. Yliopiston näkökulmasta henkilökohtainen kysymys liittyy siihen, miten tutkijat tavallaan suhtautuvat näihin tuotteisiinsa. Mitä heille tapahtuu puolen vuoden aikana, kun he kehittävät tuotteitaan? Usein ihmiset tulevat kammioistaan aivan eri ihmisinä ulos kuolemanen jälkeen. Jos löytyy halua ja tahtoa edistää tällaista, tällaisia tuotteita, omia tuotteita, niin silloin esteitäkin on huomattavasti vähemmän. Kuitenkin esteet ovat eri tilanteissa erilaisia. On tärkeää, että annetaan neuvontaa alusta alkaen. Ja sitten sitten tässä oli ehkä jonkinlainen väärinkäsitys. Tutkijoiden tulisi olla ainakin mentorin roolissa tällaisissa hankkeissa tiivisti mukana. Ja sanoisin, että uudistukset ovat edesauttaneet sitä, että meillä on nyt hyvä toimintapuitteet yliopiston toiminnalle, ainakin Kasselissa näin on ollut, ja näin voidaan saada myös yhteisrahoitusta todella sitten liikkeelle. Grazie, grazie. Eh, Kiitoksia. Ja nyt sitten Karla van Steenbergen saa viimeisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia vastauksena kysymykseen, joka käsitteli eh, rahoituksen saamista ja sitä, oliko vaikeampi toimia pienenä, keskisuurena vai suurena yrityksenä, suoraan sanottuna on vaikea sanoa, että yksi näistä vaiheista olisi vaikeampi kuin toinen. Vaikeat kokemukset ovat erilaisia pienenä, aloittelevana teknologina yrityksenä ei. Yrityksellä ole vielä näyttöä, jonka avulla saisi rahoitusta ja joka voisi taata tiettyä tuottoa investoinnille ja tämä aiheuttaa hankaluuksia keskisuurena yrityksenä mielestäni due diligence ja vastuu kysymykset muuttuvat enemmänkin kysymykseksi siitä, mitä tuottoa investoinnille voidaan tarjota ja välillä tämä on vaikeaa selvittää, jos on sitoutunut pitkän aikavälin tutkimus- ja kehitysprojektiin. Ja projektia tulee kehittää, mutta samaan aikaan pitäisi ryhtyä luomaan markkinoita, joilla aikaisemmin tuntematonta tuotetta alkaisi myydä. Suurina yrityksenä me kohtaamme sen kovan totuuden, että rahaa ei tule ilmaiseksi ja ihmiset, jotka ovat investoineet näyttöömme, 20 vuoden näyttömän perustuen kasvattavat painostustaan. He haluavat tuloksia, haluavat tuottoa investoinnilleen ja pitää myöskin olla antamiensa lupausten mittainen, eli ei ole helppoa sanoa, että yksi näistä vaiheista olisi vaikeampi kuin toinen. Hankaluuksia on, olipa sitten kuinka pieni tai suuri tahansa. Ja sitten kysymys siitä, onko äm, lainsäädäntö, joka on tuloillaan hyvä. Mielestämme se on tarpeen luonnollisesti. Meillä on salkkuun rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, mutta tässä kyseessä on myös se, että jos päättää patentoida jonkin teknologia seikan Täytyy ottaa huomioon, että tämä teknologia päivänä on ähm, julkisesti saatavilla. Tiedon saantipyynnöt vain aiheuttavat yhä suurempia vaikeuksia ja tämä koskee sekä pieniä että suuria yrityksiä patenttien osalta. Haluammeko me rakentaa yhä ähm, patenttisalkkuja ja monopoleja? Nämä ovat hyvin kalliita toimia ja niitä vastaan voidaan hyökätä tiedonsaantioikeuksien perusteella ja siksi, että me haluamme myöskin toimia avoimemmin. Sitten esitin kysymys siitä, pitäisikö meillä olla vahvempaa säätelyä vai pitäisikö säätelyä purkaa. Tässäkään en voi suoraan vastausta antaa, kun käsittelemme ähm, potilasturvallisuuden kaltaisia julkishyödyllisiä kysymyksiä. Kukaan ei voi varmaankaan kieltää sitä, tarvitsemme tiukkaa säätelyä, tiukat säännöt kaikille, jotka tällaista teknologiaa haluavat käyttää. Toisaalta, kuten äh, Rokalan sanoi, ei ole reilua, että kahden työntekijän yritys joutuu 44 lomaketta täyttämään, jos haluaa palkata kolmannen ihmisen. Tarvitaan säätelyä niissä asioissa, jotka koskevat äm, julkista etua, mutta niin, tulen kohta päätöksen, mutta ylisäätely on huono asia, sillä tämä estää sitten yrittäjän kunnianhimon toteuttamista. Kiitoksia, olen pahallinen tässä kun joudun osoittamaan kelloa. Mutta aika on tässä kortilla. Onko esittelijä De Bakerilla vielä halua loppupuheenvuoron pitämisen kaksi minuuttia? Niin hyvin lyhyt, koska panelistit kolmessa eri panelissa ovat puhuneet selkeästi ja välittäneet ihan selvän viestin siitä. Olemme kuulleet pk roolista taloudessa siitä, millä tavalla lainsäädäntö on usein pirstoutunut ja monimutkaista. Olemme kuulleet myös siitä, mikä tärkeä rooli yksityisillä investoijilla on talouden rahoittamisessa, sijoittamisessa ja investoinnissa. Ei pelkästään lyhyellä aikavälillä, vaan myös pitkällä aikavälillä. Tässä ei puhuta mistä nopeasta ratkaisusta, vaan kestävästä pitkän aikavälin innovoivien yritysten rahoittamisesta – Joten viimeinen paneeli selkeästikin on sanonut sen, että teknologia ovat tärkeitä, jotta voidaan hyödyntää viimeisintä teknologiaa. Ja hyvin usein tämä teknologia myöskin rajoittaa niitä tuotteita, jotka pääsevät markkinoille. Tässä on hyvin lyhyesti yhteenveto siinä, mitä tänään on käsitelty. Ja tämän otan huomioon tässä vihreä kasvua koskevassa, koskevassa mietinnössä, niin ja toivottavasti voimme kollegoiden kanssa saada aikaiseksi hyvin vahvan mietinnön niin, että voimme sitten varmistaa sen, että PK-markkinoita voidaan rakentaa edelleenkin. Kiitoksia. Thank you. Thank you for all, to all. Ah, thank you to Kiitoksia kaikille. Kiitos asiantuntijoille ja tapaamme täällä jälleen kello 15.